Colleagues, dear friends, dear friends from the national parliaments, let's kick start. No niin, aloitetaan. Olen kovin eh, iloinen, kun voin toivottaa teidät eh, tänne. Tämä on erittäin eh, ajankohtainen asia, koska lapset ovat kaikkein haavoittuvimpia näissä maahanmuuttokriiseissä ja luvut vain kasvavat joillain alueilla 30, jopa 40 prosenttia Eurooppaan tulevista ovat lapsia. On. Tämä on hyvin ajankohtaista, koska meillä on huomenna täysistunto, jossa meillä on suullinen kysymys komissiolle ja neuvostolle puuttuvista lapsista, siis lapsista jotka ovat kadonneet. Ja me teimme mietin, me olemme tehneet mietintöjä näistä ja olemme kuulleet, käsitelleet paljon näitä esimerkiksi Missing Children järjestön raportteja ja sitä, että me olemme epäonnistuneet siinä, että me saamme lapset suojeltua. Ja parlamentissa me nyt olemme uudistamassa turvapaikkapakettia, direktiivejä jotka muutetaan asetuksiksi, Dublinin uudistaminen sekä Eurodac että vastaanottodirektiivi. Meidän täytyy todellakin koota nyt voimamme yhteen. Se on meidän yhteinen vastuu ja odotamme mielenkiinnolla teidän osuuttanne. Minulla on täällä tänään todellakin hieno paneeli. Vincenzo Bianco, joka on Katanian pormestari ja Sisiliahan on ihan eturintamassa, kun on kysymys alaikäisten lasten vastaanottamisesta. Onnittelut kaikesta siitä, mitä te olette tehneet ja siitä, mitä Italia tekee henkien pelastamiseksi Välimeren alueella. Sitten meillä on Martina Erbe Klyneman, joka tulee puhumaan meille enemmän Saksan lähestymistavasta ja Saksa on yksi niistä kolmesta maista, joka on ottanut vastaan kaikkein eniten lapsia ja yksin tulevia nuoria. Sitten meillä on Tim Verstegen, Martin Verstegen, joka on Nidos-säätiön johtaja. Ja te varmasti kerrotte meille kansallisesta näkökulmasta tästä Äh, lasten valvojuudesta. Ja sitten lopuksi sokerina pohjalla Omid Mahmoudi, ruotsalaisen äh, Ensam Commandes Förbund-järjestön perustaja. Tähän itse tulitte aikoinaan yksin. Me kävimme Live-valiokunnan kanssa seuraamassa teidän työtänne, millä tavalla te pyritte integroimaan nämä yksin tulleet alaikäiset yhteiskuntaan ja olimme hyvin otettuja. Ja sitä, että te haluatte osoittaa, että he eivät ole mikään taakka yhteiskunnalle, vaan päinvastoin lisäetu, jos heidät oikealla tavalla integroidaan. Sen lisäksi myös interryhmä Katarina Gnici ja Griesbeck, Jean Lambert, toinen varapuheenjohtaja lasten oikeuksien interryhmästä. Lasten kohdalla meidän mielestämme valtavirtaistaminen on tärkeintä ja esimerkiksi myös pakolaislasten kohdalla tämä lapsi on aina ensin lapsi. Ja siitä lähtee kaikki työ täällä parlamentissakin eteenpäin. Käytännön tietoja. Kun olemme kuulleet näitä hienoja puhujia, avaamme puheenvuoron keskustelulle. Kansallisten parlamentin jäsenten pitäisi rekisteröityä. Jos haluatte puheenvuoron, täällä on varmaankin jonkinlainen paperi, jonka sihteeristö on teille jakanut. Ja muille kollegalle sama järjestelmä käsi ylös ja annan sitten kahden minuutin puheaikoja. Rekisteröityminen alkaa nyt ja puheenvuorot jaetaan rekisteröitymisjärjestyksessä. Eli äh, Enzo, ole hyvä. Grazie, signora Presidente. Grazie a nome anche del Comitato. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen Katanian pormestari ja olen myös Italian valtuuskunnan johtaja alueiden komiteassa. Siitä syystä olen ollut mukana tällaisessa keskustelussa paljon ja olen ollut myös esittelijänä kahdessa eri alueiden komitean lausunnossa, jotka koskevat eh, Euroopan komission ehdotuksia eh, turvapaikanhakijoiden oikeudesta ja kansainvälistä suojasta. Tämä ehdotus Euroopan komissiolta pyrkii saavuttamaan parempaa harmoniaa eri lainsäädännön välillä, eri järjestelmien välillä, joita meillä on. Ja tässä on myös eri säännöksiä ja erilaisia vaatimuksia, jotka liittyvät turvapaikanhakijaan. Minä olen luonnollisestikin Sisilian suuren kaupungin pormestari ja viime vuosien aikana olemme olleet etunenässä, kun maahanmuuttajia pyydetään pelastamaan välimerestä ja tarjoamaan heille kansainvälistä suojaa. Italian rannikkovartiolaitos ja alukset monista eurooppalaisista maista ovat kaikki tukeneet meitä tässä työssä. Me myös Euroopan ulkopuolelta tulevat alukset ovat olleet mukana toiminnassa ja minusta meidän täytyy tietysti pelastaa jokainen ihmishenki, kun se on uhattuna olkoon sitten kyseessä mies, nainen tai lapsi, olemme myös onnistuneet pelastamaan myös valtavan määrän ihmisiä, miehiä, naisia ja lapsia. Ja varmasti kaikki olemme samaa mieltä siinä, että kansainväliset humanitaariset mm, säännökset ja periaatteet ovat tärkeitä noudatettavaksi. Olemme tarjonneet vastaanoton useille epätoivoisille, jotka ovat meidän kynnyksellemme saapuneet Kataniaan. He ovat saapuneet täysin yksin. Ja kun palasin Katania vuonna 2013, minusta tuli paikan pormestari, niin ymmärsin, että meillä on todellinen kriisitilanne edessä. Italian hallitus ja Euroopan unioni ää, täysin yllättäen joutuivat nopeasti kehittyvän kriisin kanssa kasvokkain. Ja oli viikkoja, jolloin jouduin ottamaan käyttöön joka ikisen urheilu laitoksen tai salin, jotta voitaisiin ottaa vastaan niitä ihmisiä, jotka tulevat ei pelkästään Syyriasta, vaan myös Eritreasta ja Afganistanista, kuten myös muista maista, Sahara eteläpuolisista maista. Ja ajan kanssa maanihallitus on esittänyt ja ottanut käyttöön erilaista politiikkaa, jonka avulla olemme kyenneet siirtämään tätä taakkaa niiltä kaupungeilta, jotka ovat ensimmäisenä vastaanottolinjassa ja näin siirtämään pakolaisia eri alueilla. Meillä on nyt noin 2000 kuntaa, jotka ovat allekirjoittaneet osallistumissopimuksen tähän ohjelmaan. Se kyseessä on ohjelma, joka mahdollistaa sen, että voimme tarjota suojaa turvapaikanhakijoille. Kokemusteni valossa haluaisin ottaa esille muutaman kysymyksen, joiden avulla korostaisin sitä, niitä asioita, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä alaikäisille. Viimeisen muutaman vuoden ajan meillä on ollut valtava pakolaismäärä, joka on tullut rannoillemme. Ja varsinkin alaikäisten osuus on kasvanut voimakkaasti äskettäin. Noin 800 henkilöä saapui Sisiliaan viime viikolla. Ja yksi kolmasosa näistä ovat yksin matkustavia alaikäisiä. Näin ainakin ajatellaan, oletamme näin, koska joskus on vaikeuksia tunnistaa, onko henkilö 16-vuotiaista vanhempi, on vaikea sanoa, varsinkin jos heillä ei ole mitään asiakirjoja mukana, mutta henkilökohtainen kokemukseni on se, enkä halua nyt jatkaa tässä liian pitkään, on se, että on äärimmäisen tärkeää, että pyrimme rakentamaan vahvaa aloitetta Euroopan yhteisössä Sehän on jo tulossa, mutta se on riittämätön tähän mennessä. Kyseessä on valtava kiireellinen asia, joka meidän täytyy ehdottomasti käsitellä kahdessa vuodessa ja viiden vuoden kuluttua saamme nähdä, että meillä edelleen ovat nämä ongelmat edessämme. Ja tuossa vaiheessa meillä täytyy olla ehdottomasti kunnollista, kunnolliset säännökset olemassa, mikä merkitsee, että tarvitsemme myös taloudellista yhteistyötä niiden maiden kanssa, joista nämä maahanmuuttajat tulevat. Ei ole epäilystäkään siitä että jos kykenisimme investoimaan enemmän luoda, luomaan mahdollisuuksia ihmisille saada kunnon tulot ja elinympäristö, se ehdottomasti edesauttaisi osittain tämän ongelman ratkaisemista. Samalla on myös äärimmäisen tärkeää, että pureudumme ihmiskauppaan ja rikollistoimintaan. Katanian syyttäjän virasto on tarkastellut huolella mitä toimivaltuuksia sillä on ja mitä se saa, jotta se voi tehdä tutkimuksia kaikissa näissä kysymyksissä ja näin tarjota niille, jotka rikollisesti ihmisiä kuljettavat oikeudenkäynnin. Jotkut ovat tuomittuja valtavista väkivaltarikoksista ja heidät on tunnistettu rikollisiksi. Joskus he ovat olleet syyllisiä siihen, että he ovat vetäneet maahantulijoita veneisiin ja pakottaneet pienempään veneeseen, joka ettomasti Ja ihmiset ovat kuolleet. Meidän täytyy olla riittävästi valtuuksia, jotta nämä ihmiset voidaan vetää oikeuden eteen ja teidät voidaan tuomita elinikäiseen vankeusrangaistukseen. Tämä on erittäin kiireinen asia. Ja sitten koko tämä alaikäisten yksi matkustava alaikäisten tilanne. Meidän täytyy suojella alaikäisiä ja heidän oikeuksiaan ja täytäntöönpano niitä säännöksiä, joita meillä on tehokkaammin. Olen tarkastellut huolella alueiden komiteassa ja myös muussa. Olen tarkastellut sitä, miten tärkeää on, että tarjotaan alaikäisille oikeudet niin, että heille myönnetään valvoja ja jonkunnäköinen suoja, että he eivät altistu väkivallalle. Ja lopuksi toteaisin tässä vaiheessa, että meidän tulee suojella myös alaikäisiä altistumisesta väkivallalla. Äskettäin pidettiin festivaalit äh, alueellamme, jotka ovat hyvin tärkeät katoliselle kirkolle. Ja siellä oli upea seremonia aivan lähellämme. Ja lähellämme on hylätty puutarha, ja on tavallisesti tähän mennessä heitetty vain jätteitä. Mutta kansalaisjärjestö ja työttömät nuoret Kataniasta ryhmä alaikäisiä kokoontui yhteen ja kaikki nämä nuoret työskentelivät yhdessä tehdäkseen tästä tontista puutarhan. Siellä on laitettu istutuksia ja nyt sitä käytetään kukkien istutukseen. Ja kyseessä on erittäin myönteinen koe, joka on viety menestykselliseen päätökseen. Kiitoksia. Uh, kiitokset, että muistutitte meitä siitä asiasta, että maahanmuuttaja lapset ovat kriisissä, emme me. Ja se on enemmän kuin kriisi, se on strategia. Ja me olemme myös täytäntöön panemassa uutta ihmiskauppa ihmiskaupan vastaista direktiiviä, joka tulee toivon mukaan olemaan teille avuksi. Sitten seuraavaksi Martina toivon mukaan nyt kertoo siviililainsäädännön näkemyksestä lastensuojelussa. Kiitos kutsusta tulla puhumaan tänne. Minähän työskentelen paljon näissä asioissa. Olen perhe tuomioistuimen tuomari Saksasta hieman lukuja Tiedätte kaikki, että on paljon pakolaisia Saksassa tällä hetkellä. Meillä on yli 55 000 yksin tullutta alaikäistä, eli lasta Saksassa. Kuka sitten on alaikäinen henkilö? Tämä on henkilö, joka on alle 18-vuotias, siis lapsi. Hänellä on rajattu kyky rajattu sopimusoikeudellinen oikeus ja hän vaatii edunvalvojan oikeuden, jos, jonka myötä henkilö saa oikeudellisia hyötyjä. Tämä on kirjattu meidän lainsäädäntömme ja alaikäiset. Yleensä heihin kohdistuu tämä lastenhuoltajuus. Entä sitten yksin tuleva alaikäinen? Kyseessä on lapsi, joka ei ole maan kansalainen, joka tulee maahan ilman vanhempaa tai laillista huoltajaa. Saksan syyslainsäädännön mukaan, jos vanhemmat eivät voi tätä huoltajuutta hoitaa, niin perhetuomioistuimen pitää ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla voidaan taata lapsen etu. Sitten tuomioistuimen pitää keskeyttää vanhempien huolta just sen tapauksessa, kun vanhemmat eivät ole kykeneväisiä tätä, näitä oikeuksiaan harjoittamaan, ja tuomioistuimen pitää nimittää sitten holhoja. Nämä ovat yleisiä säännöksiä, joita Saksassa sovelletaan kansallisiin ja rajat ylittäviin tapauksiin. Ja kaikki liittyvät tämän lainsäädännön puitteisiin toinen aihe, josta haluan puhua teille, on, että lokakuussa 2015 oikeuden kapasiteetti toimia tuomioistuimissa, vastaanottokysymyksissä ja pakolaiskysymyksissä. Tämä ikäraja nostettiin 16-18, siis miksi näin tehtiin hetkenä, jona niin monta lasta saapui Saksaan. Ja miksi siis tätä oikeuskelpoisuuden ikärajaa nostettiin? No syynä oli se, että haluttiin korostaa lasten ja nuorten palvelujen etusijaisuutta. Tässähän puhuttiin alaikäisistä henkilöistä. Eli yksin tuleva lapsi, alaikäinen, häntä kohdellaan etusijassa lapsena, joka tarvitsee suojelua ja joka tarvitsee huolenpitoa, huoltoa ja mukaan lukien, joka tarvitsee edustajan holhoajan. Jos puhutaan yksin tulevista lapsista, edunvalvoja sitten päättää kaikista kysymyksistä, jotka ovat relevantteja tuolle lapselle mukaan lukien hakemukset liittyvät ulkomaalaislainsäädäntöön ja hänen oikeuksensa näissä menettelyissä. Tiivistettynä siis yksin tuleva lapsi on ennen kaikkea alaikäinen henkilö ja, sen, ja vasta toisiaisesti ulkomaalainen. Tiivistetty, kun on edessä konferenssissa joulukuussa täällä koska luulin, että me kaikki ajattelimme näin, ja olin yllättynyt, kun huomasin, että tässä on erovaisuuksia jäsenvaltioiden välillä. Siinä minulle perhetoimistomen tuomarina, no että huomasin, että nämä määritelmät eroisivat, kuka voi tehdä mitäkin. No, tämä on sen analyysin tulosta. He tarvitsevat holhoajan. Eli meillä on tällainen kaksinen lähestymistapa, yksityisoikeuden lähestymistapa, jossa katsotaan näitä huoltajuuskysymyksiä ja sitten toisaalta ulkomaalaislainsäädäntö lähestymistapa. Kun valtio on tietoinen siitä, että on yksin tuleva lapsi, joka on jossakin Saksassa, niin sitten paikalliset nuoriso valtuutetut ottavat lapsen tilapäisesti huostaansa ja sitten kuukauden sisällä tämä henkilö siirretään Saksan sisällä ja sitten seuraava nuorisoviranomainen ottaa lapsen pysyvästi huostaan. Kuka sitten edustaa lapsia? Lasta. No alussa nämä kaksi nuorisoviranomaista lakivaltuuttaa heidät toimimaan lapsen ensisijaisena edustajana. Eli ensin tämä tilapäinen huostaanottaja, nuorisoviranomainen ja sitten sen jälkeen tämä seuraava nuorisoviranomainen tämän sisäisen siirron jälkeen. Ja yleisesti tämä toinen nuorisoviranomainen sitten, no sen pitäisi heti tiedottaa tästä tuomioistuimelle. Perhetuomioistuin, mitä se sitten tekee? Se aloittaa tämän menettelyn, kun se saa tietoja säännöllisesti nuorisoviranomaisilta, mutta säännöllisesti no, tämä saattaa erota tapauskohtaisesti, tietyissä tapauksissa sukulaiset tai joku tahansa kirjoittaa tästä joskus nousiveromainen ottaa lapsen tilapäisesti huostaan, koska he kertovat meille, että on yksin tuleva lapsi, joka tarvitsee hyvin kiireellisiä toimenpiteitä ja että lapsi tarvitsee HHJaa heti. Mutta yleensä on järkevää odottaa ja tiedottaa asiasta perhetuomioistuimelle, kun tämä siirto on suoritettu ja kun lapsen näkymät maassa ovat selvemmät. Perhetuomioistuin kuulee sitten lasta, kuulee muita ja yrittää saada vanhemmat paikalle. Joskus se on mahdollista saada vanhemmat paikalle. He eivät ole niin kaukana, koska teknisiä apukeinoihin on käytössä. Tarkistamme asiakirjoja, mutta useimmiten niitä ei paljoakaan ole tarjolla. Ja nyt haluaisin puhua jostain ongelmista, joita on näistä kuultinkin jo. Asiakirjojen puute. Tämä johtaa iän määrityksen ongelmaan. Onko kyseessä siis alaikäinen henkilö vai ei, joka istuu edessäni? Sitten kysymys siitä, että josko vanhemmat, voivatko he harjoittaa näitä huoltajuusoikeuksiaan pitemmällä aikavälillä. No yksin tulevat lapset, useimmat heistä, heillä on säännöllisiä yhteyksiä vanhempiinsa Syyriaan, Turkkiin tai minne ikinä he ovatkaan. Heillä on usein tietokoneet tai matkapuhelimet, no mutta onko tämä sitten riittävä täyttämään määritelmä siitä, että, nämä huolta, että vanhen, vanhemmat käyttävät tätä huoltajuusoikeuksiaan vai eivät? No kyllä, ei, no eihän riitä, että yhteyttä pidetään vain teknisin apukeinoin. Joskus nämä lapset saapuvat sitten ovat saaneet kirjallisia asiakirjoja vanhemmiltaan, jotka valtuuttavat heidät asumaan sukulaisten luona Euroopassa. Riittääkö se? Voiko sukulainen edustamaan lasta tällaisen julkisen äh, kirjallisen valtuutuksen myötä. No, todellisuudessa kukaan ei sellaista aloita paitsi tällainen toimii. Joten useimmissa tapauksissa perhetuomioistuin julistaa sen, että nimittää holhojan ja vanhempien huoltajuus keskeytetään. Kuka sitten tästä maksaa? No tuomioistuin valtuuttaa, joten sen maksaa tuo, järjestelmä maksaa näistä holhoista, hol, tapauksessa sillä useimmiten ei nimitetä sukulaisia, vaan ammattimaisia holhoja tai huoltajia. Nämä huoltajat sitten edustavat yksittäistä lasta kaikissa tilanteissa ja kaikissa päätöksissä, kun tarpeen. Tässä selkiytetään lapsen perspektiivit. Haenko turvapaikkaa tälle lapselle vai onko paremmin hakea poikkeuslupaa koulutusta varten vai pitäisikö minun hakea perheenyhdistämistä? Mitä, mitkä perusteet ovat tärkeät viranomaisille, mistä heille pitää kertoa? Hyväksynkö tämän ulkomaalaisviraston päätöksen, valitaanko lapsen puolesta? Sitten taloudellinen tuki ja hakemukset apupäätökset. Lapset saattavat tilanteessa, jossa pitää päättää tärkeä, hankalasta operaatiosta leikkauksesta, sitten on koulutuksellisia päätöksiä ja niin edelleen. On monia päätöksiä, joita tuolle yksittäiselle lapselle pitää tehdä. Huoltajuus vaatii paljon. Tarvitaan pedagogisesti ja kulttuurisesti osaavia holhoijia. Heidän pitää tuntea ulkomaalaislainsäädäntö ja eri soveltamisalat, jotta he voivat edustaa lasta parhaalla tavalla ja pelaa hyvät kilitaidot myös, mutta suoraan sanottuna useimmiten tämä kriteeri ei täyty houluhajat tekevät työtä tulkien kanssa. No mikä nyt on tilanne todellisuudessa, voin vain tuhua tilanteesta. Minun kaupungissani oli päivien oli hankalaa. Puhuin Müncheniläisen kollegan kanssa, hän sanoi, että meillä on 400 uutta holhouse-nimitystä per päivä. Me emme tiedä, mistä heitä olisi voinut löytää, mutta nykyään tilanne on parempaan päin menossa ja enemmän holhoja on tarjolla. Tällä hetkellä Saksassa on lainsäädäntöehdotus, jonka myötä turvapaikkaa haetaan heti, jos on selvä, että lapsi tarvitsee tuollaista hakemusta. Etuna on se, että hakemus tapahtuu ajallaan, mutta sitten on myös kritiikkiä. Pelätään, että nuorisoviranomainen, joka edustaa lasta ensimmäisenä hetkinä, ei ole tarpeeksi pätevä. No aika ylittyy jo vielä pari sanaa yksin tulevista alaikäisistä ja sitten selitystä ongelmista, jos ajatellaan niitä, joilla on oikeuden edustus, jos perustana on alaikäinen avioliitto. No tässä on ehdotuksia muuttaa tätä. Saksassa sanottaisi siis, että puhuttaisiin alaikäistä tai sanottaisiin, että alle 16-vuotiaana naimisiin menneet olisivat mitä tai sanon avioliittoisiin mitä töitävissä. My point of view to sum it up. Tiivistettynä. Tilannetta voitaisiin parantaa, voitaisiin nimittää nopeammin kuin nyt pätevämpiä huoltajia, mutta olemme hyvällä tiellä. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia pitää mielessä. Sillä voidaan auttaa näitä lapsia ja suojella heitä. No, tämä ei ole sataprosenttista suojelua, mutta hyvin tärkeää. Kiitos. Thank you very much, uh, George uh, Kiitokset oikein paljon. Ja seuraava. Martina Kyynemän, että, että tästä, että osoitit meille nämä haasteet. Meillä on Saksassakin yli sata tyttöä, jotka tulevat naimisissa ja heillä on jopa lapsia. Ja tämä on todellinen oikeudellinen haaste ja kunnat etsivät nyt erilaisia keinoja toimia. Me tarvitsemme oikeudellista varmuutta, miten vastata näihin haasteisiin. Ja nyt tästä valvojuudesta annan puheenvuoron suoraan äh, herra Verstegenille, joka on Nidos-säätiön puheenjohtaja. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitokset kutsusta tänne. Nidos-säätiöstä olemme hyvin äh, ylpeitä siitä, että voimme tulla kertomaan teille tästä valvoja järjestelmästä Alankomaissa. Se on järjestelmä, johon me todellakin uskomme ja yritän nyt selittää teille miksi. Eli NIDOS on tällainen valvontasäätiö noin kuudelle tuhannelle yksin tulevalle alaikäiselle. Se on säätiö, jossa toimii ainoastaan ammattilaisia. Ja me kykenemme hoitamaan nämä 6000 lasta nykyisin mutta puolen vuoden aikana me saimme 3000 lasta enemmän kuin aikaisemmin, ja silti me kykenimme hoitamaan sen, ja haluaisin nyt selittää teille, kuinka me sen teemme. 85 prosenttia meidän lapsistamme tulevat maista, jotka ovat sodassa Syyriasta, Irakista, Afganistanista ja Eritreasta. 85 prosenttia lapsistamme tulevat näistä maista. Eli ei ole kysymys niinkään mistään taloudellisista pakolaisista. Ja he kaikki tarvitsevat suojelua. No millä tavalla tämä toimii Alankomaissa? No millä tavalla se toimii Euroopassa? Voin kertoa teille tästä myös jotain, koska me yritämme tehdä yhteistyötä muiden valvojajärjestöjen kanssa Euroopassa. Ja me olemme ENGI-järjestön perustajajäsen ENGI te löydätte sen netistä .eu. E e- on tärkeää nähdä, mitä Euroopassa tehdään ennen kuin puhutaan Alankomaista, koska kyse on myös määritelmästä, mitä tämä valvojuus tai huoltajuus on Alankomaissa, mitä Euroopassa se on eri asia. Me tarvitsemme tälle selkeän määritelmän. Ja esimerkiksi komissiossa on nyt tehty luonnostelmia näistä määritelmistä. Annetaan tämä hyvin selkeä työmääritelmä. Eli on vastuussa niistä lapsista, jotka sinulle on annettu. Eli meillä on vanhempien valta, mutta olemme myös vastuussa Eli otettava huomioon tämä ja hoidettava tämä lapsi. Eli ei ainoastaan laillisesti vastuussa, vaan kysymys on terveydestä, koulusta, oikeudellisista asioista. Me olemme vastuussa kaikesta siitä, ja että se tehdään kunnolla. Me emme tee kaikkea itse, mutta me kuitenkin ohjaamme sitä. Nidoksesta hieman enemmän. Me olemme riippumaton järjestö, me olemme kansalaisjärjestö, hallitus maksaa meille. Siitä huolimatta me olemme kansalaisjärjestö. Ja meidän mielestämme on tärkeää, että me olemme tällainen riippumaton valvoja, riippumaton huoltajajärjestö. Se on hyvin tärkeää, koska joskus lasten intressit ovat eh, eri intressejä kuin mitä esimerkiksi hallituksella on. Sen vuoksi on hyvä, että tässä välissä on riippumaton eh, valvoja tai huoltaja tuomari nimittää meidät, se auttaa. Eli siis tämä on ihan oikeudellinen järjestelmä, ihan kuten Saksassakin. Eli jokainen lapsi, joka tulee ilman vanhempiaan, tarvitsee valvojan tai huoltajan. huoltajan. Eli meidän on seurattava lapsen kehitystä ja jos lapsi on vaarassa, meidän on puututtava. Ja niin me teemmekin. Ja tämä on kirjattu lakiin. Koska politiikka ja laki ei aina ole sama asia. Ja tämä auttaa meitä. Me olemme nyt hyvin vahvassa asemassa, kun me suojelemme lapsen oikeuksia. Meitäkin valvotaan, joten Tämä on siis tällainen huoltajuuslaitos, jossa noin 600 ihmistä tekee töitä. Ja meitä valvotaan myös ähm, äh, nuorisovalvonta, äh, äh, yksikkö valvoo meidän toimintaamme. Ja jokaisen huoltajan on tehtävä tapaaminen ja, ja sovittava monista asioista. Kaikki ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä jolla on kandi, tutkinto. Ja me yritämme myös selittää heille, miten nämä lapset poikkeavat hollantilaisista lapsista ja millä tavalla toimitaan metodologisesti. Se, mikä on erityistä tässä on, että me emme toimi yksin, me teemme hyvin tärkeitä päätöksiä tästä lapsesta, mutta se tehdään tiimissä. Ja sinulla on johtaja, joka johtaa ja kollegasi tukevat, oikeudelliset neuvonantajat, psykologit tukevat työtäsi. Eli ei, emme elä minkäännäköisessä tai toimi minkäännäköisessä kuplassa. Sen lisäksi opimme toisiltamme. Ja sen lisäksi äh, kuulette myös kollegoilta, mitä te teette, ja silloin voi itsekin miettiä, että tätä pitäisi parantaa ja tuota pitäisi korjata. Sitten itse järjestelmästä ja huoltajan asemasta tässä järjestelmässä. Alankomaissa me olemme hyvin järjestäytyneitä meillä on siis yksi organisaatio, joka valvoo kaikkien yksin tulevien lasten huoltajuutta. Eli kun lapsi hakee, äh, hakee äh, turvapaikkaa, hän menee yhteen ainoaan paikkaan, se on tuolla pohjoisessa, se on vaikea löytää. Sieltä hän hakee turvapaikkaa ja heti ensimmäisenä päivänä, kun he saapuvat sinne, he tapaavat tämän huoltajansa. Muissa maissa, kuten Saksassa, ei ehkäpä tapaa heti ensimmäisenä kertana huoltajansa, mutta Alankomaissa Nidoksen äh, huoltajan tapaa heti ensimmäisenä päivänä. Ja se, mitä me myös opimme, oli, että äh, Nigeriasta tulevat tytöt, jotka hakivat äh, turvapaikkaa Alankomaista, päätyivät, kaikki päätyivät prostituutioon, ei vain Alankomaissa, vaan Italiassa ja Belgiassa ja muualla. Ja ministeri, joka oli tästä vastuussa, kysyi, mitä te teette asialle. Ja sanoi, että ei, ei, me ei tarvitse tehdä mitään. Tytöillä on huolta ja öö, he hoitavat homman. Ja totta, kyllä me olimme vastuussa näistä tytöistä. Lehdistössä kirjoitettiin 250 tytöstä ja kuulimme näistä prostituution päätyneistä tytöistä Belgiassa. Ja öö, me tiesimme kuudesta tytöstä vain ja sen vuoksi me selvitimmekin asiaa ja selvitimme, että nämä tytöt olivat kadonneet ennen kuin heille ei oli edes nimitetty huoltaja. Eli nämä tytöt ovat hyvin haavoittuvassa asemassa ja joutuvat helposti ihmiskauppiaiden käsiin, ellei heitä hoideta heti ensi hetkestä lähtien. Eli noin 15-vuotiaaksi asti tytöt siirretään välittömästi äh, nidoksen samaa kulttuuria edustavaan sijaisperheeseen heti sen jälkeen, kun he ovat esittäneet turvapaikkahakemuksensa. Ja sen lisäksi, kun me pelkäämme ihmiskauppiaita, niin meillä on tällaisia erityisiä turvataloja myös. Voi olla myös on kysymys esimerkiksi lapsimorsiamesta, ja sekin voi olla ongelma. Ja silloinkin me autamme. Voin, jos on aikaa, selittää, kuinka tämä toimii, koska sekin eroaa muista maista. Eli äh, huoltaja on äh, rajalla heti välittömästi katsomassa, ketkä lapset ovat erityisen haavoittuvia, sekä päättää myös, mihinkä sinut lähetetään. Jos ei ole mitään erityistarpeita, niin äh, silloin meillä on tällainen äh, suuri keskus, josta me emme pidä, se pitäisi lakkauttaa, mutta me emme voi muuttaa kaikkea. Niin heidät lähetään ensimmäiseksi kuukausiksi tänne keskukseen, ja siellä sitten eh, käydä lävitse koko tämä turvapaikkahakemusprosessi, tapaat siellä myös huoltajasi ja lakimies tukee, auttaa eh, lääkärin tarkastuksia ja niin edelleen. Ja sitten kuun lopussa eh, tehdään turvapaikkapuhuttelu ja sitten saa päätöksen, saako jäädä vai ei. Jos saat jäädä, niin silloin huoltaja hoitaakin oleskelusi seuraavat vaiheet ja sinut äh, sijoitetaan joko tällaisiin pieniin äh, asumisyksiköihin tai sijaisperheeseen. Eli huoltaja hoitaa sinut kaikki asiasi niin, että pääset oikeaan paikkaan asumaan ja puuttuu myös, äh, mikäli tilanne ei ole kunnossa. Eli huoltaja seuraa, kuinka tilanne kehittyy. Me tavaamme nämä, tapaamme nämä lapset joka kuukausi, asuivat he missä tahansa. Me puhumme heidän kanssaan, kysymme kuinka he voivat, seuraamme heidän kehitystään koulussa, terveyskysymyksissä, missä tahansa ja puutumme, jos asioita on muutettava. Ja tämän kaiken tekee ammattilaiset, jotka tietävät, että millä tavalla toimia ja että lapset luottavat heihin. On erittäin turkeata, koska nämä lapset tulevat usein hyvin hankalista tilanteista näen, että minulla ei enää ole puheaikaa tässä, niin päätän puheenvuoroni, vaikka minulla olisi vielä paljon sanottavaa. No se, mitä tarvitaan, kun katsotaan Alankomaita, niin on se, että jokainen lapsi saa oman riippumattoman kokeneen huoltajan, joka on siis ammattilainen. Ja jokainen lapsen siirto tehdään lasten etujen mukaisesti ja lapsi on keskiössä. Ja lapsi pitäisi aina ensi voida sijoittaa perheeseen ja mikäli ei, niin sitten erityisvastaanottoyksikköön. Mitä pienempi, sitä parempi. Kiitos. Omnidas Foundation. Kiitos. Martina will be available. Kiitokset. Toivottavasti sinun materiaalisi on myös käytössä kollegoille, koska tämä on erittäin tärkeää ja mielenkiintoista meidän työllemme. Ennen kuin sitten annan puheenvuoron Omidille, niin haluaisin vielä avata keskustelua keskustelulle, siis kysymyksille ainoastaan Biancolle, koska hänen täytyy lähteä, hänellä on kiire lentokoneeseen. Eli hyvät kollegat, vain ne, jotka haluavat esittää Biancolle kysymyksen. Barbara Spinelli, kaksi minuuttia maksimissa ole hyvä. Grazie per, la sua, per il suo intervento. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Biancolle näistä kommenteista. Minulla on kysymys. Otitte esille asian, jossa totesitte, että eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan harmonisointi on hyvä ajatus. Mutta mielestäni tämä harmonisointi on vähän kaksiteräinen miekka, sillä jos katsotaan uusia asetuksia, jotka komission ehdotuksissa, direktiiviehdotuksissa on esitetty. Harmonisointi merkitsee alemmalle tasolle siirtymistä eikä niinkään korkeammalle, eli paremmat käytännöt eivät mahdollistu. Erityisesti mielestäni tässä suhteessa on tärkeä tämä kvalifikaatiodirektiivi tai lupa oleskella, oleskelulupa sitä, se kestoaikaa vähennetään yhteen vuoteen, kun taas yksittäiset jäsenvaltiot ovat paljon anteliampia. Esimerkiksi Italiassa on viisi vuotta ja voidaan uud- vielä uudistaa uudeksi viideksi vuodeksi. Nyt kaikkien valtioiden täytyy ottaa käyttöön tällainen yhteinen yhden vuoden ajanjakso, eli siinä mennään todella alaspäin. Myös sitten se, että suoja voidaan perua ja tilanne tarkistetaan aina uudelleen. Näiden niin sanottujen turvallisten luetteloiden avulla, jotka eivät välttämättä sitä ole. Ehkä haluatte tähän jotain kommentoida. Ja toiseksi, aivan oikein kiinnititte huomionne Italian rannikkovartioston tekemiin pelastusoperaatioihin. Haluaisin tietää, mitä mieltä olette siitä, mitä sanottiin maanantaina. Frontexin johtajan Legerin suulla. Hän totesi, että nämä turvallisuusoperaatiot, joita kansalaisjärjestöt tekevät, niiden tulee loppua, jotta voitaisiin paremmin torjua ihmiskauppaa. Kiitos. io Kyllä, minä puhuin äh, juuri tuosta yhdenmukaistamisesta positiivisena asiana, harmonisoinnista siis, ja sillä tarkoitan sitä, että mielestäni mitä tulee kriteereihin, joilla turvapaikka myönnetään tai ei, niin sillä hetkellä kullakin yksittäisellä valtiolla on eri kriteerejä. On jäsenvaltioita, jotka tunnustavat oikeuden turvapaikkaan syyrialaisille ja sitten on niitä, jotka eivät myönnä syyrialaisille turvapaikkaa tai afgaaneille. Joten tällä osalla, jos olisi lisää se olisi hyvä sitten esille toisenkin asian edustaja Spinelli, nimittäin tämä aika, joka kestää, tai siis kuinka pitkän nuo nuo oleskeluluvat ovat voimassa ja miten niitä voidaan uusia. No, alueiden komiteassa käsittelemme näitä asioita ja näistä ongelmista pitää päästä pois. Monet mepit ovat sanoneet täällä samaa Euroopan parlamentissa. Minusta yhdenmukaista on hyvä asia, mutta tietysti pitää varmistaa, että yhdenmukaistaminen tapahtuu sitten, että mennään eteenpäin, eikä vain, että valitaan kaikki huonommat aspektit. Sitten mitä herra Jerry sanoi Kataniassa, minun kotikaupungissani, niin tapasin hänet siellä kaupungin talolla. Ja Frontex, sen lisäksi siellä oli myös Europol, niin edustaja paikalla, ja me sanoimme, että se tosiasia, että Frontex päämaja on Puolassa, no totta kai pidämme Puolasta ja Varsovasta, mutta Tämä on pikemmin geopoliittinen kysymys kuin operatiivinen ratkaisu. Meillä on Kataniassa myös operatiivisia tiloja, ja olen samaa mieltä herra Gierin kanssa vain yhdestä asiasta, eli että pitää varmistaa, että toimenpiteet, nämä pelastustoimet tapahtuvat Libyan aluevesillä, sillä on tiettyjä kansallisjärjestöjä, vaikuttaa siltä, jotka kutakuinkin toimivat Libyan rannikolla joka tietysti helpottaa huomattavasti noita tätä ylittämistä, vaan toisenlaisia toimia. Joten olen vakuuttunut siitä, että meidän pitää suorittaa pelastus- ja etsimistehtäviä vesissämme kaikissa olosuhteissa, ja olemme edistyneet suhteessa tilanteeseen pari vuotta sitten. Voitaisiin puhua myös siitä, jos kansalaiset järjestävät maahanmuuttajien lähtöjä, Libyasta ja että he pelastavat heitä lainausmerkkeissä. Libyan aluevesillä se on toinen toista kuin toinen pelastaminen. Se, mitä tarvitaan, on se, että on organisaatio, jossa olisi humanitaarisia käytäviä. Jos ihmiset tulevat valtiosta, jonka kanssa voimme toimia yhteistyössä, johon ei liity tätä pelastaa ihmisenkiä merellä, niin se on myös halvempaa. Se on tässä hyötynä. For the questions to him, please... Kiitos. Jos teillä ei enää ole kysymyksiä, niin antakaamme hänelle osoitukset. Hänen täytyy ikävä kyllä lähteä täältä. Meillä oli Liben virallinen valtuuskunta Lampedusalle ja me vierailimme siellä kansalaisjärjestöjen itse asiassa neljän kansalaisjärjestön luona, jotka työskentelevät kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti siellä ja pelastavat elämiä. He olivat hyvin pettyneitä siitä, että sisäiset siirrot ja uudelleen sijoittelut jäsenvaltiossa eivät toimi. Meillä on lailliset keinot, mutta jäsenvaltiot eivät täytäntöönpane niitä tarpeeksi. No niin, nyt siirrymme sitten viimeiseen puhujaan, joka on Omid Mahmudin. Ruotsista, Malmöstä, ja sinä olet ruotsalaisen yksin tulevien alaikäisten järjestön puheenjohtaja. Ja börjar med... Kiitoksia. Haluan kiittää siitä, että minulla on mahdollisuus ollut tulla tänne tapaamaan teitä. Ja olen ja saada tulla tänne oppimaan teiltä. Tämä on todellinen kunnia minulle, sillä olen itse tullut Afganistanista ja kuulun sellaisen ryhmän, jonka nimi on Hazara. Ihmisryhmää, joka on tavannut sekä Pakistanissa että Afganistanissa. Ja tuolloin sotilaat löivät vetoa siitä, että osuvatko meihin vai eivät yhdestä tupakka-askista. Ja siksi minulla on valtava kunnia saada olla täällä tänään ja kertoa teille tilanteesta. Olen nimeltäni Omid Mahmoudi ja kotoisin olen siis Afganistanista. Tulin Afganistanista Ruotsiin vuonna 2011. Ja olen kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Rikolliset. Ja siinä käsitellään sitä, miten, äh, kotimaassa, miten sieltä pakenin ja sen jälkeen olen ryhtynyt pohtimaan yksimatkaavien alaikäisten tilannetta, sitä, että kyseessä on suuri ryhmä, jolla on paljon kokemuksia ja kompetenssia. Näitä lapsia tulee noin 83 maasta 83 eri ominaisuuskombinaation ja kykyjen kanssa. Ja näin me haluamme saada oikeastaan äänemme kuuluviin ja näin ää, käynnistin tämän yksi matkaavien liiton, joka on liittoni nimi. Ja olemme käsitelleet sitä, mikä on naisten tilanne Afganistanissa ja siinä käsittelin naisten tilannetta nimenomaan ja toisen kirjan nimi oli Menetetty sukupolveni. Olen sen jälkeen tehnyt muutaman dokumentin, käynnistänyt yrityksiä, jotta pääsin mukaan ja nuoret pääsisivät mukaan ruotsalaisen yhteiskuntaan ja saisivat työpaikkoja. Olen myös käynnistänyt Afganistanissa opiskelijakodin, Nämä ovat asioita, joita olen tehnyt, ja se merkitsee sitä, että henkilö, joka tuli pakolaisena maahan 5-6 vuotta sitten, on ehtinyt työskennellä näin paljon. Jos me autamme muita, jotka tänä päivänä ovat Euroopassa tai Ruotsissa, niin seuraavina päivinä tulevaisuudessa he auttavat meidän yhteiskuntaamme taloutemme toimii nuorisotyövoiman avulla ja tavoitteenamme on se, että saamme äänemme kuuluviin. Ja meidän tavoitteena on se, että juuri maahan tulleet pääsevät mukaan. Pitkällä aikavälillä meidän tavoitteenamme on ollut se, että käynnistämme paikallisjärjestöjä Ruotsissa. Viisi sellaista. Tällä hetkellä meillä niitä on kuusi. Tällä hetkellä on 16 ja me olemme siis valtakunnallinen organisaatio. Me olemme mukana kulttuurissa, mediassa, politiikassa ja haluamme olla mukana tasa-arvoisesti, samoin ehdoin kuin muutkin. Yksimatkavat alaikäiset, maahanmuuttajat, näistä vain min, minä ja ystäväni Farid Zahara kuulumme tähän yhdistykseen. Toivon, että meillä olisi useampi nuori, useampi juuri maahan tullut, joiden kanssa voisimme puhua. Sen sijaan, että puhuisimme aina heistä, ehkä heidät pitäisi ottaa mukaan ratkaisuihin silloin, kun puhumme heidän asioistaan. Vuonna 2011, kun tulimme Ruotsiin, asuin vastaanottokodissa 20 muun nuoren kanssa. Kymmenen heistä tänä päivänä on joko hammaslääkäri, juristi, yksityisyrittäjä. Näette täältä luettelosta. Siinä on pelkästään miehiä mukana, koska me olimme kaikki samassa asuntolassa. Ja siitä syystä juuri maahan tulleet ovat äh, hyvä voimavara meille ja meidän kannattaa tarjota heille pääsy yhteiskuntaan. Y- yhteiskunnamme vanhenee jatkevasti. Me elämme yhä pidempään. Me tarvitsemme pakolaisten työvoimaa, jos haluamme säilyttää sellaisen yhteiskunnan kuin meillä tänä päivänä on. Olen jakanut nämä pakolaiset viiteen eri ryhmään sen pohjalta, miksi he pakenevat. Yksi on se, että he haluavat pelastaa henkensä joko pedofililtä terroriryhmiltä. Jos me suljemme rajamme, he kuolevat. Silloin he löytävät yhä vaarallisempia reittejä. Se merkitsee sitä, että yhä useampi nuori ja lapsi kuolee ja ne, joilla ei ole mahdollisuutta paeta, kuolevat omissa kotimaissaan. Meillä on valtavasti tällaisia terroriryhmiä, jotka ovat kasvussa. Ja 50 prosenttia kunnista on terroristien hallussa. Ja tämä siis Afganistanissa. Jos perheessä on tullut ongelmia, silloin lähetetään lapsi. Jotta he sitten kutsuvat loppuperheen paikalla. Hazarassa sanotaan, että jos tappaa yhden sellaisen, niin pääsee paratiisiin, ja jos tappaa useammin, pääsevät vanhemmatkin paratiisiin. Ja siksi me pyrimme pakenemaan sieltä. Ei kukaan lähde kotimaastaan ihan vaan huvin vuoksi me pakenemme siitä syystä, että mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Ja Afganistanissa meillähän on ollut sota aika pitkään, vuodesta 1890 tähän päivään asti. Ja, ja silloin Kun Afganistan oli YK hallinnossa, monet pakenivat Iraniin. Ja ne ihmiset, jotka pakenivat Iraniin monen sukupolven ajan, heillä ei ole oikeutta ihmisoikeuksiin. Monet pyrkivät lähtemään Iranista ja pakenemaan sitä rasismia, jota siellä on, palaamaan Afganistaniin. Siellä heitä jälleen on syrjitty iranilaisina maanpetollisina. Ja monet näistä ihmisistä ovat tulleet vuosina 2015-2016 Eurooppaan, jotta tietäisivät ensimmäistä kertaa, mikä on ihmisen arvo. Mutta Ruotsista tai Euroopasta heidät lähdetään takaisin Afganistaniin, maahan, jossa he eivät ole koskaan asuneet. Maasta, jonka kieltä he eivät puhu, jonka kulttuuri he eivät tunne. Maasta, jossa tarvitaan erityisiä kulttuuri- ohjenyöriä, joita seurata, jotta voitaisiin kuulua siihen ja voitaisiin paita niitä terroriryhmiä, jotka kasvavat päivittäin. Jos minut karkoitetaan Afganistaniin, minulla on paremmat mahdollisuudet selvitä, mutta nuoret, jotka ovat kasvaneet Iranissa, heillä ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta selviytyä. He kääntyvät näiden terroristiryhmien puoleen, mikä merkitsee sitä, että tästä maailmasta tulee yhä huonompi paikka. Ja sitten yksi ryhmä lapsia pakenee siitä syystä, että haluaa työskennellä muualla ja lähettää rahoja perheelle, jotta perhe selviytyisi. Meillä on myös ihmisiä, jotka pakenevat siksi, että he haluavat paremman tulevaisuuden. Kun minä tulin Ruotsiin, silloin minulla oli tavoite ja se oli se, että saisin pysyvän oleskeluluvan – Minun ensimmäinen tavoitteeni ei ollut tehdä työtä, opiskella tai päästä sisäruotsalaisen yhteiskuntaan. Kun sitten sain tuon pysyvän oleskeluluvan, silloin minun tavoitteeni muuttui. Tavoitteekseni tuli se, että minun täytyy nopeasti integroitua ruotsalaisen yhteiskuntaan. Minun täytyy käynnistää yritysorganisaatioita. Minun täytyy tehdä kaikkea, mitä kykenen, jotta voin olla mukana. Myös oman itseni takia olla mukaan rakentamasta ruotsalaista yhteiskuntaa. Ja nyt tämä uusi tilapäislainsäädäntö vahingoittaa ähm, turvapaikanhakijoita. Sillä heidän mahdollisuutensa saada pysyvä oleskelulupa on huonompi. Kiitoksia. Uh, för att, uh, för att du vill dela med oss din uh, grip. Kiitokset äh, oikein paljon Omid, että halusit jakaa kanssamme sinun äh, kokemuksesi ja nämä tärkeät johtopäätökset. Monet meistä luulivat, äh, että kun me vierailimme siellä, että sinä olet nimenomaan elävä esimerkki siitä, millä tavalla integraatio voi toimia ja että olet esimerkki monille lapsille ja nuorille, jotka tulevat Eurooppaan, että he haluavat integroitua meidän yhteiskuntaamme. Kiitos. Meillä on erittäin pitkä puhuja luettelo. Ensin Lord Soili Isosta Britanniasta, ole hyvä. And that was very... Kiitos, tuo mielenkiintoista kysymys, joka liittyy huoltajuuteen. Ensinnäkin pohdinpa vain, että mistä näitä huoltajia saadaan. Ovatko he ammattilaisia vai rekrytoidaanko sitten ihmisiä ja koulutetaan haluaisin kysymyksen tähän, jos mahdollista. Ja toiseksi kommentti herra Mahmudille. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen esitys. Meillä oli meidän raportin ylähuoneessa, jossa puhuttiin yksityisistä lapsista ja inspiroiduimme monien yksin tulevien lasten kertomukset ovat teiniessä. Osa, yksi oli afgaani, joka oli tullut Britanniaan. Hän oli traumatisoitunut, mutta ehkäpä kirjanne käsittelevät tätä jo nimittäin epävakaissa maissa, miten siellä mitä tunnustaa tämä on moninaisuus, jota nuoret kohtaavat valtioissa, kuten Afganistanissa. Sillä on Afganissa turvallisia osia, jos poika lähetetään takaisin, niin saattaa olla niin, että, ja usein on niin, että hän on vaihtoehtona joka on liittyä Talebaniin tai vaihtoehtoisesti heidän perheensä tai heitä rangaistaan. Ja tämä on hyvin hankala viesti saada perille muissa valtiossa, mutta se on tärkeä ja poni vain, onko tuo pääasiallinen syy siihen, että useimmat nuoret tulevat Afganistanista ovat poikia vai liittyykö siihen myös tuo tyttöjen ongelma yhteisössä, jossa tyttöjä, tyt, tyttöjen asemaan tukahdutettu. Haluaisin kommenttina tähän, kiitos. Soli, I will give the floor. Kiitokset, Lodi Soli. Sitten seuraavaksi äh, Martina saa vastata tähän ja, ja sitten Omid. Saksan järjestelmässä on niin, että tuomari päättää, äh, kenestä tulee tämä huoltaja. Kysymys äh, voi olla ähm, se voi olla joko oikeuden määräämä vapaaehtoinen henkilö tai se voi olla ammattilainen. Ja tällainen vapaaehtoinen nimitetty, niitä esimerkiksi Berliinissä oli tällainen vapaaehtoinen aloite, jossa esimerkiksi tuomarit ja muuta asettuivat vapaaehtoiseksi toimimaan huoltajana. Ja muissa paikoissa usein on kysymys usein ammattilaisista ja, ja valvonnan hoitaa lastensuojelu. Well, uh, eh, at NIDOS there are just professionals working there. NIDOSissa siis on ammattilaisia sosiaalityöntekijöitä. Heillä on sosiaalityöstä tutkinto. He on aloittaa NIDOSissa, ne saa 10 päivän koulutuksen ja sitten jälkeenpäin saa paljon koulutusta vielä lisää tulevina vuosina. Actually, I just would like to add that in the revision of the... Haluaisin lisätä, että turvapaikkapaketin lisäksi, joka perustuu Natalie Grisbeckin erinomaiseen mietintöön liittyen yksin tuleviin alaikäisiin, niin me samanaikaisesti vahvistamme ja parannamme edellytyksiä toimia huoltajana, eli että voitaisiin välttää kaikki mahdolliset väärinkäytöt ja että ihmiset eivät joutuisi kenenkään käsiin, jolla on rikosrekisteri tai jotka voisivat väärinkäyttää lapsia. Ja nyt sitten toinen osuus kysymyksestä, ää, äh, Omit, ole hyvä. Monet äh, luulevat, että äh, osa Afganistania on turvallista. No kyllä osa Afganistania on turvallista, mutta ne ovat kuin vankila. Ikävä kyllä meillä ei ole maata, joka olisi tasa-arvoinen. Keskeinen tai keskiosassa Afganistania Zaharat kansa asuu. Siellä on turvallista, mutta he eivät voi matkustaa Hazarajoen elinalueelta mihinkään. Eli he asuvat tavallaan vankilassa. Jos he lähtevät äh, omalta alueeltaan, heidät äh, pysäytetään, kidnapataan tai mestataan. Te ehkäpä tiedätte, Fahunda, tämä nuori yhdeksänvuotias tyttö, joka teloitettiin. Hänet pysäytettiin, häneltä kysyttiin, mihinkä kansanryhmään kuulut, ja hän ei tiennyt, mitä hän vastaa. Mutta he löysivät hänen henkilökorttinsa, josta kävi ilmi, että hän on Hazara-kansaan kuuluva ja hänet mestattiin. Naiset tulevat vähemmän Eurooppaan kahdesta syystä. Yksi on se, Matka on erittäin vaikea. Ikävä kyllä naiset ovat paljon vaikeammassa asemassa kuin miehet myös matkan aikana. Toinen kirja, jonka kirjoitin, siinä osoitin tai kerron no, tytöstä, joka yritti paeta. Hän oli 15, mutta kun hän pääsi Kreikkaan perille, hänellä oli kaksi lasta, koska hänet raiskattiin uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Sen vuoksi harvempi tyttö pakenee Afganistanista ja tulee tänne. Ja yksi osa liittyy myös luonnollisesti kulttuuriin. Kulttuurisesti miehet tekevät työtä, miehet äh, hoitavat perheen äh, taloudellisesti. Ja useimmat terroristit kääntyvät myös miesten puoleen. Ne haluavat rekrytoida nuoria. Äh, eräs nuori poika, joka karkotettiin Norjasta 2016, tänä päivänä hän kuuluu terroriryhmään. Hän on Syyriassa. Näin hänen molemmat valokuvansa, mikä iloinen kaveri hän oli Norjan aikana ja tänä päivänä hän on Syyriassa. Joka merkitsee sitä, että nämä nuoret, joita me täältä karkotamme, heillä ei ole muuta mahdollisuutta elää tai selvitä. Joko heistä tulee rikollisia tai he kääntyvät Assadin puoleen tai, tai jonkun muun puoleen maassa, johon he ovat tervetulleita now Katarina. Kiitokset Omid ja sitten Katarina. Yeah, thank you Chair. Un ringraziamento ai nostri ospiti per la loro presentazione. E... <coughs> Haluaisin kiittää vieraitamme näistä esityksistä. Anna-Maria tässä alussa mainitsi interryhmän, jonka johdossa olet, olen monet kollegat ovat siinä mukana. Halusimme perustaa sen, jotta voisimme saada paremmin lasten edun integroitua eurooppalaiseen politiikkaan. Kyseessä on siis asia, joka on minulle äärimmäisen tärkeä. Näin aluksi haluaisin kertoa Unicefin juuri äskettäin julkaisemasta tutkimuksesta, vain muutama tunti sitten se ilmaisi. siinä on joitakin lukuja, joissa kerrotaan ongelman suuruudesta. Alaikäisten määrä on jatkuvasti kasvussa, kuten myöskin yksi matkustavat alaikäiset vuonna 2016. 700 alaikäistä kuoli matkalla Eurooppaan. Ja pelkästään tämän vuoden tammikuussa 40 alaikäistä on jo kuollut. Kyseessä on tragedia, mikä merkitsee sitä, että meillä on valtava vastuu, sillä kuten on todettu, Nämä mutta ovat lapsia. Meidän tosi kaikkien olla vastuussa lapsista. Hyvin nopeasti eteenpäin. Haluaisin kysyä vierailijoittamme siitä, mitä mieltä he ovat Dublinin asetuksesta. Mehän emme ole todella muuttamassa näitä kriteereitä sen suhteen, että turvapaikkahakemus pitää esittää heti ensimmäisessä tulomassa. Saattaa olla, että nuoret haluavat matkustaa eteenpäin. Ja jos olet juuri selvenneet vaarallisesta matkasta, saattaa johtaa siihen, että joutuvat uudelle mahdolliselle matkalle. Juridinen apu, joka tarjotaan maahanmuuttajille, on tietysti tärkeää. Terveydenhuolto ja lisäksi on tärkeää, että koulutamme henkilökunnan, joka käsittelee näitä henkilöitä. Itse olen Italiasta ilahtuneena voin todeta, että Ministeri on allekirjoittanut yhteisymmärrysmuistion kyseisten äh, vastaavien alueviranomaisten kanssa. Tuossa muistossa puhutaan vapaaehtoista huoltajista, jotka valitaan ja jotka täytyy kouluttaa. Kysymys on siis siitä, että me työskentelemme yhdessä alaikäisten kanssa, joko mitä tapaa, jolla he saataisiin perheidensä kanssa yhteyttä. Kuka teistä haluaa vastata? Well, the experience of welcoming Niin, näemme kokemuksia. Meillä on noin 2000 lasta asuu sijaisperheessä tällä hetkellä meistä. Tämä toimii melko hyvin, mutta lisäksi myös tieteellinen tutkimus osoittaa sen, sitä tehdään vuosittain, lapsen tilannetta seurataan, Groningen yliopisto muussa tutkii asiaa ja he että lapset kehittyvät parhaiten, kun ne asuvat sijaisperheessä. Toiseksi paras on tämmöinen pieni asumisyksikkö, kun neljä lasta yhdessä tiettyä opastusta myös, ja mitä suurempi sitä pahempi, niin sanotusti se on hyvin tärkeää, mutta hyvin tärkeää on myös huomata, että se, että on välillä hankala sijoittaa lapsi sijaisperheessä on hyvä asia, jos kyse on omasta kulttuurista, se auttaa. Se, he ymmärtävät paremmin yhteisöstä, koska perheet ymmärtävät, miten asiat on heidän kannalta, miten he voivat kotoutua, miten hankalaa se on. Ja esimerkiksi siitä, miten se voi onnistua niin edelleen, mutta he ovat, heillä on sama, sama alkuperä, joten se auttaa tuntemaan turvallisemmaksi. Mutta tarvitaan kuitenkin huoltaja, koska Perheitä pitää tukea, mutta lisäksi pitää myös puuttua tilanteeseen, joskus perheet oltavat, että he voivat tai että he pärjäävät hyvin, mutta aina se on niin helppoa kuin mitä vaikuttaa. Joskus he eivät ymmärrä poikia tai tyttöjä, me pitää selittää tilanne, mutta joskus heillä on huonoja tuntemuksia tai ehkä huonoja aikomuksia ja pitää olla ammattilainen minusta, jotta huomaa mitä tapahtuu. Meillä on erityisiä metodologeja, joilla näitä perheen toimintoja tarkastellaan. Turvallisuus ensin niin edelleen. Tällaiset ohjelmat, no, niin taustalla on tieteellistä tutkimusta. Tämä liittyy ammattimaiseen hoitoon, sitä tarvitaan. Sitten jos valvoo sitä, niin se on loistava järjestelmä. Jos ei, niin sitten on ongelmia. Thank you very much. And now I give the floor to Mr. Jack Madison. Kiitoksia. Jack Madison Virosta Äh, hyvät äh, kollegat, äh, olkaa lyhykäisiä. Minä olen jo päättänyt jättää puhumatta minun johtopäätökset. Kiitoksia. Jatkan ruotsiksi. Vain kaksi kysymystä Mahmudille. Kun puhutaan Ruotsista, te kaikki tietävät Euroopasta, että Ruotsi on maa, joka on ottanut paljon vastaan, onpa kysymys sitten lapsista tai turvapaikanhakijoista tai mistä vaan. Mutta kun olen katsonut Ruotsin mediaa, niin olen saanut lukea myös, että nyt Ruotsissa on uusia ongelmia sen suhteen, että ihmisiä tulee paljon ja paljon nuoria, jotka sanovat olevansa alle 18-vuotiaissa, mutta jotenkin näyttää siltä, että he ovat todellisesti 25-30-vuotiaita. Miten paljon tunnet tätä ongelmaa? Moni sanoo, että on lapsi, mutta ei kuitenkaan ole. Ja kun katson tätä karttaa, niin siellä on paljon turvapaikanhakijoita, jotka tulevat eh, joko Saksaan, Ruotsiin tai Suomen maasta, jossa ei ole sota, Kreikasta tai Italiasta tai Turkmenistanista tai sen ympäröimistä maista. Miksi on niin paljon ihmisiä, jotka haluavat vain tulla Ruotsiin käyvät läpi koko Euroopan päästäkseen sitten lopuksi Ruotsiin. Eivätkä äh, esimerkiksi Italiasta tai Kreikasta turvapaikkaa tai kaikista muista maista, jotka ovat lähempänä Afganistania, jos kykenet vastaamaan tähän. Kiitokset. Omid, ole hyvä. Aloitan tästä toisesta kysymyksestä. Noin 2,5 miljoonaa pakolaista, afganilaista pakolaista asuu Iranissa. Noin kolme miljoonaa Pakistanissa. Hyvin moni asuu Tatsikistanissa, Turkmenistanissa mutta, ja Venäjällä, mutta he eivät saa sieltä pysyvää oleskelulupaa. Ja me emme kuule kuitenkaan sieltä, kuinka paljon pakolaisia näissä maissa asuu. Esimerkiksi Pakistan äh, tulee tarkoittamaan noin kolme miljoonaa afganistanilaista, joka tarkoittaa sitä, että vielä enemmän afgaaneja matkustaa naapurimaihin. Jos Euroopassa katsotaan, että vaikka valitaan Saksa, Ruotsi tai Suomi, niin se johtuu siitä, että Ruotsilla on hieno kuva Afganistanissa siitä, että Ruotsissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. No nyt he kuulevat, että Ruotsi karkottaa afganistanilaisia. Monet ovat ää, äh, tappaneet itsensä, tehneet itsemurhan näiden päätösten jälkeen. Ja 2011 meitä tuli ryhmä, jotka me integroiduimme hyvin. Ja silloin monet kuulivat tältä ryhmältä, mitä mahdollisuuksia on, kun pääsee Eurooppaan, Saksaan tai Ruotsiin. Ja monet haluavat vain pelastaa henkensä ja elävät sitten Unkarissa tai Kreikassa, mutta he eivät saa sieltä oleskelulupaa. Eli heidät tullaan karkottamaan. Ja sen vuoksi nämä pakolaiset haluavat löytää pysyvän asuinpaikan. Sitten ensimmäinen kysymys. Se ei ole täysin selvä kenellekään, mikä todellisuus on, koska ei meillä ole mitään tieteellisiä todisteita, jotka todistavat tarkkaan, kuinka vanha ihminen on. Monia testejä on olemassa, mutta monet lääkärit ovat kritisoineet näitä testejä, että nämä testit eivät todistettavasti näytä oikeaa ikää. Eivätkä ne näytä, kuinka vanha joku on. Sen vuoksi minulla ei ole sinulle vastausta. Tack, Kristina Winberg, EFD. Tack för ordet. I take this in Swedish. Kiitoksia. To one minute now, because... Kristina, nyt on vain yksi minuutti aikaa, koska aika puhuu. Okei. Okay. Då får jag försöka fatta mig kort här. Jag hade... No sittenpä yritän puhua lyhyesti, koska minulla oli aika monta kysymystä, mutta, mutta kun ruotsalais-suomalaisella kollegalla, niin tässä oli paljon kysymyksiä. Mehän olemme Ruotsissa ottaneet vastaan 35 000 yksin matkustavaa. Se on 40 prosenttia melkein koko siitä määrästä, jonka EU otti vastaan vuonna 2015. Ja näistä noin 31-32 000 oli nuorta miestä. Ja nyt esittäisin kyllä vähän kysymyksen siitä, että kyllähän tässä nyt tulee aika vinoutunut sukupuolirakenne, jos katsotaan vuoden 2015, 11 poikaa suhteessa yhteen tyttöön. Tämä on kyllä asia, joka täytyy ottaa esille, sillä tästä kyllä ehdottomasti tulee ongelma, jos ei sen suhteen tehdä mitään. Ja sitten haluaisin sitä kysymyksen siitä, että sanoit, että, että pakenette sotaa, ettekä tule tänne taloudellista syystä, mutta kuten kollegani sanoi aiemmin, mutta mitenkäs nyt sitten on niin, että pakenette kaikkien näiden maiden väliin. Sitten Pohjois-Euroopassa on kylmää, kielikin on vaikeaa. Miksi ette mene vaikka Tanskaan, Norjaan tai Suomeen? Siellähän otetaan vastaan vain murtoosa siitä, mitä Ruotsissa. Eli tämä. Niin, Kristiina, minun täytyy nyt keskeyttää sanoa puheenjohtaja. Joo, eh, jag svarade tidigare också att... No, minä vastasin jo aikaisemmin, että monet pakenevat löytääkseen turvallisen paikan. Ja kun he, he eh, jäävät näihin muihin maihin, niin heidät eh, karkotetaan. Sen vuoksi he löyt, yrittävät löytää paikan, joka olisi turvallisempi tai varmempi, mutta tänä päivänä Ruotsikaan ei ole varma. Joten tänä päivänä, jos me ajattelemme esimerkiksi Ruotsia, niin eivät kaikki tule enää Ruotsiin sen vuoksi. Jos me ajattelemme tyttöjä ja poikia, miksi me karkottamme tyttöjä, jotka pakenevat kotimaistaan Eurooppaan? Jos me puhumme naisista ja tasa-arvosta, monet radikaaliryhmät sanovat, että jos nainen lähtee ulos yksin, hänet kivitetään kuoliaaksi. Mutta kun nämä naiset tulevat Eurooppaan ja sitten heidät karkotetaan takaisin, niin silloin heidät taatusti kivitetään. Eli silloin ei todellakaan piitata näiden naisten elämästä. Jos me ajattelemme naisia, niin meidän on löydettävä oikeudellisia keinoja ja teitä. Ja siihen on mahdollisuus. On monia keinoja pelastaa naisia. Mäkin olen Malin Björk. Kiitos, että Malin Björk. Tack så mycket, Anna Maria. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää teitä. Olette puhunut erittäin tärkeistä asioista, huoltajuudesta, koulukäynnistä, tär- siitä, miten tärkeää on kuulua yhteisön, jolla on mukana siinä urheilusta ja muusta. Minusta me olemme puhuneet hyvin paljon ö, yksimatkavista pakolaislapsista, mutta me haluamme kuulla teiltä, mitä pitää tehdä. Minäkin olen Ruotsista ja kuten moni muu ruotsalainen, olen ylpeä siitä, että niin moni haluaa tasa-arvoisen Ruotsimme. Sillä että meillä on aika hyvä tasa-arvo, vaikka vielä on paljon tehtävää. Olemme maa, joka pyrkii hoitamaan hyvin lapsemme. Ja siinä onkin seuraava kohta. Niin minusta meidän täytyy olla varovaisia. Kysymys on Ruotsista ja kaikista muistakin maista, että me emme kohtele lapsia eri tavalla pakolaislapset, yksin tulevat lapset ja ne, jotka tulevat vanhempiensa kanssa, kaikkia täytyy kohdella lapsina. Ei saa kiristää. Heitä täytyy kohdella hyvän tahtoisesti. Ja siitä meidän täytyy huolehtia. Lisäksi meidän täytyy pitää kiinni siitä, mitä sanoit, millä tavalla lapsi saa turvallisuutta ja voi luoda tulevaisuutensa, jos emme me laadi lakeja, joiden avulla voidaan saada pysyvä oleskelulupa. Okei, okay. kiitos Mallin. Äh, Juan Fernando López Aguilar. Kiitos puheenjohtaja. Tämä osio keskustelua on ollut hyvin mielenkiintoinen ja arvostamme kovasti kaikkia puheenvuoroja, tietysti, tietysti mitä herra Mahmudi sanoi. Hyvin kiinnostavaa. Mutta kysymykseni kuuluu teille. Mene teille, herra Verstegen tehän puhuitte faktoistakin, te huomiota siihen, että osoittaa, että on ristiriitaa. Siellä, miten EU lähestyy tätä kysymystä yksin tuovat lapset ja sitten periaatteet. Ja tietysti päätöslausamahan hyväksyttiin täällä parlamentissa. Sanoitte oikeinkin, että on ollut niin monia, jotka ovat joutuneet prostituutioon, rikollisuuteen, jota on käytetty hyväksi. Tietyssä kohtaa kuultiin, että oli 10 000, Europolin raportissa luki niin, 10 000, jotka ovat kadonneet, nämä lapset. Minkä tämä suhde on siihen, mitä sanoitte, että lapset joutuvat tähän hyväksikäytön noidan kehään. Ja miten tätä voidaan ehkäistä tapahtumasta? Kiitos. Well, that's huge that we can prevent it, uh, prevent it in the Netherlands because... Yritämme Alankomaissa ainoa ehkäistä tätä. Olemme tehneet tämän eteen paljon. Ja meillä on näitä turvataloja, kun ne henkilöt hakevat turvapaikkaa. Esimerkiksi nämä nigerialaiset tytöt, he kaikki katosivat, joten sataprosenttisesti katosivat. Ja hankkeen lopussa 25 prosenttia oli edelleen Alankomaissa. Ja 69 ihmiskaupissa saatiin kiinni ei vain Alankomaissa, mutta koko Euroopassa. Joten kyse on yhteistyöstä, oikeus, laitoksen ja huoltajien ja muiden välillä tämä ei liity vain Alankomaihin, tätä pitää tehdä kaikkialla. Eli ei vain Alankomaissa, sitten voidaan saada tuloksia, mutta emme pysty tähän yksin. Meidän pitää oppia joka päivä. Esimerkiksi vietnamilaiset pojat, jotka saavat alankomaihin nyt, no heitäkin katoaa. Emmekä ymmärrä miksi. Tai ensi kerralla, kun tulin tänne, selitän teille miksi ja miten olemme estäneet tämän ilmin. Sillä sitä tulemme tekemään, mutta kyse ei ole vain yhdestä ratkaisusta. Ja haluaisin selittää miksi valitaan tietty maa. Esimerkiksi Ruotsi on sanonut tästäkin jotain, koska Alankomaissa kävi aikaisemmin. 2001 meillä oli sama ongelma. Miksi kaikki tulevat Alankomaihin? Alankomaissa syy oli poliitikot, koska toimimme liian hyvin. Siitä syystä alettiin tehdä jotain toisin näiden lasten hoidossa, sillä toimittiin liian hyvin. Jos kysytään nyt, miksi menette Ruotsiin, miksi tulette Alankomaihin, jos no, saada samoja vastauksia kuin saatiin aikaisemmin. Me emme tehneet tätä valintaa, vaan muut tekivät valinnan. Ja olimme kuplassa. Joskus ollaan kuplassa pari vuotta tuon matkan aikana ja tapaa ihmisiä, jotka ovat pakosalla. Tapaa vain ihmiskauppiaita ja kaikki kertovat teille tarinaa, joka on sama, koska ollaan kuplassa. Joten jos haluaa estää tämän, niin pitää aloittaa siitä, mihin, mistä he tulevat Eurooppaan. Esimerkiksi kun huoltaja heti paikalla, niin hän voi puhua tämän henkilön kanssa luotettavasti, mitä mahdollisuuksia on ja niin edelleen. Ja sitten voi aloittaa räätälöidyn siirron ja niin edelleen. Näin tämä voi toimia, jos haluaa estää tämän, mutta pyydän, älkää lopettako hoitamista, hoivaamta, ei vähemmän laatua, koska he eivät valitse tätä hyvän hoidon takia, vaan siksi, että heillä on tietty mahdollisuus, missä on tulevaisuuteni. Kiitos. Ja viimeiset neljä kysymystä. Perakaran Soraya Verriges ja Pedro sen jälkeen. Eh, felicitar a los intervinientes en este panel porque eh, ha sido muy, muy interesante. Kiitos. Haluaisin kiittää näistä esityksistä. Tämä on ollut erityisen mielenkiintoista. Kaksi kysymystä. Haluaisin tietää, mitä te ajattelette yksin tulevista alaikäisistä, jotka saattavat kadota myös hallinnollisesti. On selvä, että missään tapauksessa nuoria ei saa vangita. Lasten oikeuksien yleissopimusta ei koskaan voida tulkita sillä tavalla, että vankeus olisi mahdollista. Se on vastoin lapsen etuja. Toinen kysymys Nidoksen edustajalle. Miten te ratkaisette ongelmia, mikäli henkilö, joka, jota laillisesti, joka on laillisesti suojeltu aluksi, ja sitten hän, hänestä tulee täysi-ikäinen? Eli henkilö, jota suojellaan, onko se tärkeämpi vai se, että hän on täysi-ikäinen? koska tässäkin nähdään monissa maissa, että tilanne muuttuu hyvin epänormaaliksi. Henkilö ei ole saanut ää, äh, äh, oleskelulupaa, koska häntä suojellaan, eikä hän ole pyytänytkään ää, äh, oleskelulupaa. Ja 18-vuotiaana hän joutuu sitten kadulle. Espanjassa esimerkiksi <coughs> meillä on täysi-ikäisiä, joista me emme tiedä heidän tarkkaa ikäänsä. Esimerkiksi perustuslain artiklassa sanotaan, että alaikäisiä on suojeltava. Jos ei tiedetä, että henkilö on alaikäinen, se on, siihen on hankittava todisteita. Ja vaikka todisteita ei olisi olemassa, niin silti voidaan anoa suojelua realisme, euh, la Kiitos, minäkin haluan kiittää vieraitamme esityksistään. Tämä aihe on hyvin tärkeä lapsille itselleen, mutta myös Euroopalle, kun se ottaa vastaan yksin tulevia lapsia ja sitä, mitä he edustavat. No yksinkertaisen kysymykseni, koska aikaa ei ole paljon. Minusta on hyvin mielenkiintoista No kaikki tärkeimmät kohdat jo mainittiin. Lasten vangitseminen, sitten iän määrittämisen vaikeus ja arviointimetodit, jotka ovat joskus tungettelevia ja traumatisoivia. Sitten tämä huoltajuus, huoltajakysymys, no tästä myös siellä parlamentissakin laajalti. Haluaisin nyt lähettää pallon taas teidän kenttäpuoliskollenne sillä työstämme turvapaikkapakettia, ja säännöksiä, jotka liittyvät näihin haavoittuvaisiin henkilöihin, joihin muun muassa ensin, ensisijassa lapset kuuluvat. Haluaisin tietää kantanne suhteessa tähän turvapaikkapakettiin. Ja koska aika ole paljon, voisitteko puhua, mitkä ovat teidän prioriteettinne? On paljon säännöksiä, muun muassa sellaisia, jotka ovat hyvin hämmästyttäviä, eli Euroopan parlamentissa puhutaan näistä säännöksestä. No, se on Dublin ehdotus, joka menee tuomioistuimen päätöksen suuntaiseksi, jonka mukaan ei voida siirtää lasta, pallotella häntä maasta toiseen. Haluaisin, että kommentoisitte tätä ja kertoisitte, mitkä ovat prioriteettinen suhteessa tähän tekstiin, jota ollaan tässä laatimassa. Kiitos Natalie. Sitten äh, Paula Biller ja Pierre Ruotsista. Kiitoksia. Kun sain istua jo muudin vieressä lounalla sittenkin kysymykseni muille puhujille. Minulla on äh, tässä kysymys Erb Klynemanille. Kiitoksia. Onko teillä sama mahdollisuus omille kansalaisille, että 16-17-vuotiaana voidaan astua avioon. Jos näin tarvitsevatko erityisluvan ja tehdäänkö sama tarkastus tytöille, jotka tulevat teidän maahan, jotka ovat naimisissa ja miksi ei, miksi erotellaan omat kansalaiset muista lapsista, jotka voivat mennä naimisiin 16-vuotiaana tai vanhempana. Sitten Mainitsin myös sen, että meillä oli useita kysymyksiä, jotka koskivat niiden nuorten ikää, jotka tulevat alueellemme. Ovatko he 18-vuotiaita vai eivät? Ja olemme puhuneet jonkun verran niistä kokeista, joita on käytettävissä. Teettekö tämän, tällaisia kokeita omissa maissa välittömästi vai missä? Olemme juuri muuttamassa lainsäädäntöä Ruotsissa niin, että meillä on mahdollisuus tällaisia kokeita tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että voidaan määritellä, onko henkilö alaikäinen vai ei niin, että voimme erittäin niukkoja voimavarojamme käyttää ja että aikuiset eivät e, asu samoissa keskuksissa alaikäisten yksin olevien kanssa. Meillä on myös näitä sijaisperheitä Ruotsissa paljon käytössä. Ja sitten kysymys vielä siitä, että alle 15-vuotiaat, ovat he kaikki perheessä vai vain haavoittuvat lapset? Ja onko teillä erilliset keskukset nuorille? Tai miten varmistatte sen, että kaikki lapset, silloin kun on varmoja siitä, että he ovat lapsia, että he ovat hyvässä kohdassa Anna Gomez, please short. Viimeinen puhe Anna Gomez ihan lyhykäisesti. No, minä onneksi olen jo tavannut herra Mahmuden, kun me mm. vierailimme Ruotsissa. Päivä oli hyvin muuten raskas, koska esimerkiksi poliisi sanoi, että ei heillä ole voimavaroja selvittää näiden nuorien tilannetta, jotka ovat kadonneet. Ja Ruotsin poliisi oli siitä hyvin pahoillaan, mikä oli hienoa. Ja Omid Mahmudi on tässä todellinen, todellinen toive. Ja esimerkiksi se, että voimme poistaa tämän myytin siitä, että Afganistan on turvallinen maa. Se ei ole. Me tarvitsemme ohjelman, jolla voimme hoitaa nämä äh, ilman huoltajaa tulevat äh, alaikäiset, jotka ovat äh, heti kun he tulevat rajan ylitse Eurooppaan. Monet esimerkiksi afgaanit on käännytetty, koska heitä ei, ei hyväksytä. Meidän tiedä, mistä minä puhun, koska omassa kotimaassani tilanne on täysin päinvastainen kuin Ruotsissa. Me haluamme pakolaisia ja me haluamme jopa ottaa alaikäisiä, joilla on kaikenlaisia ongelmia ja monet heistä enemmistö olisi afgaaninuorisoja, joita on esimerkiksi hyvin paljon Kreikassa. Mutta ei ole olemassa mitään olemassa olevaa laillista puitteistoa, joka antaisi meille mahdollisuuden antaa prioriteetti näille alaikäisille, jotka tarvitsevat apua kaikkein eniten, jotka tarvitsevat suojelua. Ja kun... Kiitos Anne ja sitten Martina. No, tässä nyt on juostu lämpimäksi ja olisi sääli, jos tässä pitää lopettaa. No kaikkiin kohtiin en voi vastata, sillä se veisi liikaa aikaa. Jokainen ihminen toivoo turvallisia turvallisuusnäkymiä ja nämä lapset ennen kaikkea. Nämä näkymät, no ne pitäisi mahdollisimman aikaisemmin pystyä tarjoamaan. Ulkomaalaisen lainsäädännön tämä perspektiivi kuitenkin vie aikaansa ja juuri tuon aikaa on tärkeää, että lapsille selvitetään, mitä tapahtuu ja että lapset voivat, lapsi voi rakentaa luottamusta sitä varten. Tämä on niin äärimmäisen tärkeää, kun lapset... Huoltajuus on myös tärkeää. Tämä tehdään heille selväksi, jotta nämä vaiheet mennään asteittain, jotta he pääsevät suoraan tähän apujärjestelmän puitteisiin – meidän kansallislainsäädäntömme mukaan on tällä hetkellä niin, että 16-vuotiaasta lähtien voi mennä naimisiin, jos oikeus tuomioistuin hyväksyy asian. Tuomioistuimet halutaan yhä vähemmän, se ei enää vastaa meidän yhteiskunnallisia normejamme ja säännöksiä ja lainsäädännön muutosten myötä, ne, jotka kuvit, esittelin teille, niin tämä säännös pitää poistaa kokonaan, eli että avioliitto vasta 18-vuotiaasta lähtien. Well, um, maybe starting by... Uh, no, ehkä aloitetaan tuosta yli 18. Sitten voin puhua paljon tästä huoltajuudesta ja sijaiskodeista, sillä 18 ikävuoden jälkeen on tämä ongelma. Ja lapselle se on ongelma, koska ammattilaiset katoavat taustalta tuosta äh, hetkestä eteenpäin. Sijoitus sijaisperheeseen tietysti auttaa, koska näin heitä ei lähettää suoraan pois. Ja 18-vuotispäivän jäl- jälkeen Alankomaissa saa edelleen käydä koulua, voi etsiä työpaikan. Mutta tähän täytyy valmistautua. Monet asuvat pienissä yksiköissä, siis ikään kuin perheyksikössä, neljä lasta yhdessä. Joskus he voivat jäädä sinne, mutta ei jäävät yhteisöön ja paikallisyhteisö vastaa heistä. Me sijoitamme lapsia yhteisöön. Meidän pitäisi olla sopimus siitä. Teidän täytyy huolehtia myös asunnosta 18-vuotispäivän jälkeen ja ehkä jonkunnäköistä ohjaustakin. Yksinkertaisesti selitettynä. Ja tietysti sitten kaikki lapset, jotka ovat alle 15-vuotiaita ja heti sijoittaa sijaiskuottaihin, ne ovat kaikki haavoittuvassa asemassa. Eli tällä tavalla meillä alankomaissa. Ikäarvio. Se on meille tärkeä alankomaissa. Meillä otetaan röntgenkuvia solisluusta ja ranteista. Ja solisluuröntgenit kertovat siitä, että henkilö on yli 20-vuotias. Jos, jos tuo kohta on sulkeutunut. Mutta jos se sitä ei ole, silloin ollaan 15-20-vuotiaita, mikä ei todellakaan välttämättä auta. Saatiin kuitenkin nähdä se, että tällaista ikäarviota alun perin ollut, kun se otettiin käyttöön ajattelimme, että 50 prosenttia olivat vanhempia kuin 20-vuotiaat. Eli siitä oli todella hyötyä, koska se mahdollisti toimintamme paremmin. Nyt emme enää sitä ole käyttänyt ja nyt on aloitettu taas uudelleen. Eli käytämme sitä uudelleen. Ja jonkun ajan kuluttua sitä ei enää tarvita. Mutta röntgeneitä on vaikea ottaa oikealla tavalla niin poispäin. Ei se nyt mikään hirveän helppo ratkaisu ole, mutta kyllä siitä hyötyä on. Dublinista sitten, niinkö? Erittäin tärkeää on se, että huoltaja ei saisi siinä maassa, missä ole, jos joutuu menemään ensimmäiseen tulomaahan. Meidän mielestämme tämä pitäisi tapahtua huoltajalta huoltajalle, jos täytyy palata ensimmäiseen tulomaahan. Eli tarvitaan huoltaja, joka ottaa yhteyttä toiseen huoltajan ja sitä se voidaan hoitaa kunnolla. Ja sitten näin tapahtuuko tämä lapsen etujen mukaisesti. Ja lapsella tulisi olla mahdollisuus myös elää perheessä, jos perheellä on tuossa maassa, niin on erittäin tärkeää, että he voivat näin jatkaa. Lopuksi lapset, jotka lähtevät, katoavat jonnekin Alankomaissa 50 prosenttia lähtivät tuntemattomaan päämäärään. Nyt ollaan viidessä, alle viidessä prosentissa. Eli on päästy tuolta suuresta määrästä pieneen määrään. Sitten meillä on nämä keskukset ja meidän täytyy todella varoista, että lapset sitten häviä. Thank you everyone, colleagues and members of national parliament. Kiitokset kaikki, kaikki kollegat, ja eh, kansallisten parlamenttien jäsenet. Tämä oli todella hedelmällinen keskustelu. Minä opin todella paljon. Tämä oli erinomainen paneeli. Ja annetaanpa heille nyt aplodit. And please, let's continue to join forces. We have asylum... Meillä on eh, työ meillä on tämä uusi direktiivi, tämä paketti ja syy, että me olemme muuttamassa näitä turvapaikka, tätä turvapaikkalainsäädäntöä johtuu siitä, että sitä ei ole täytäntöönpanto. Ja on tärkeää, että me teemme yhteistyötä ja että solidaarisuus toimii todellisuudessa ja kaikki jäsenvaltiot kantavat vastuunsa ja että lapset ovat huolenaiheenemme keskiössä ja että huolehdimme maahanmuuttajalasten hyvinvoinnista. Kiitos. So, colleagues, um, I think we are now going to go to the finals. Kollegat, siirrymme viimeiseen osioon. Tiedämme, että kaikki ovat, äh, no osa poistuu ja osa on levottomia. Ymmärrän tämän, tämä on ollut pitkä päivä, mutta ne, jotka eivät paikalle, jotka voivat jäädä, pidetään viimeinen osan lyhyenä. So please. Joten pyydän jos jäätte paikalle, jääkää. Jos pitää poistua, niin poistukaa. We have uh, a change. Okay, dear colleagues. Um, Toisat kollegat, äh, osa teistä poistuu ja vaihtelee, vaihtaa käyntikortteja, hienoa. Hyvä, hyvä, mutta kollegat, ne jotka jäävät paikalle, mennään nyt viimeiseen osioon. Voisitteko hyvästellä jossain muualla, kiitos. Kovin ystävällistä, kiitos kollegat, ensinnäkin suurkiitokset viimeisessä osiossa. Thank you. Pyydän kiitos. Osa kollegoista jää paikalle. Ymmärrän, että täällä on hyvin harva paikalla, mutta haluan esittää suurkiitokset ensinnäkin kaikille parlamentin jäsenille. Osa on poistunut, mutta ne, jotka ovat paikalla, heidän tiimeilleen, avustajilleen, muille henkilökunnalle, ja kuten meillä on nyt vielä live-valiokunnasta. Muutama jäsenpaikan haluan kiittää erityisesti. No, ei se haittaa. Voit poistua. Niin, haluan kiittää liven jäseniä, jotka ovat olleet paikalla koko konferenssin ajan. Ei ole mitään tärkeämpää kuin se, että valio, mitä valiokunta nyt tekee. Turvapaikkapaketti. Pitää nyt saada laadittua. Haluan kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä, jotka ovat sitoutuneet tämän päivän seminaareihin, joita olet mukana. Ja kiitos myös kansallisten parlamenttien jäsenille, jotka ovat tulleet kaukaa tänne. En mitään loppukommentteja minulta, vaan mennään suoraan siihen, että kuulemme näistä seminaareista lyhyet tiivistelmät, mutta meillä on myös sitten esitys Krainemin jalkapallojoukkojen integrointihankkeesta – he ovat täällä paikalla. Haluamme kuulla heiltä. No niin, olette ehkä huomanneet, että, että tulee seminaariin. No näin käy muuten aina. Meillä on pitkä päivä sitten. Kuullaan kommentteja seminaarista. No kaksi seminaaripuheenjohtaja ei pääse paikalle. Yksi ystävällisesti on jäänyt paikalle. Koska Cornelia, no sinä olet mahtava. Kiitos, että jäät paikalle. Ja ehdottaisin nyt sitä, että Cornelia, no hienoa, että olet, olet vielä täällä, voisitko raportoida lyhyesti seminaaristasi. Cornelia, jos sinulle sopii, niin voisitko, voitaisiin tehdä niin, että ottaen huomioon, että monet parlamentin jäsenet, live-jäsenet ovat joutuneet poistumaan, pyytäisin, että Cornelia ensin raportoi seminaarista, sitten Merkeri ja Sippel ovat antaneet jotain kirjassa muodossa, ja pyytäisin, että edustaja Ernst raportoi ensin ja sitten minä esittelen tällaisen tiivistelmän, kattavan tiivistelmän kirjallisesti kaikista seminaareista sijaitaan kaikille parlamentin jäsenille hyvin pian tämän konferenssin päätyttyä ja kaikille live-jäsenille, jos se sopii kaikille. Edustaja Siipeli ja Beckel, syvä, jos voisi esitellä seminaarin tuloksia omin sanoin. En usko, että on hyvä, että minä nyt luen tässä mitä he ovat kirjoittaneet. On parempi, että tämä voidaan tehdä joskus toista. Kornelia, kiitos, että jäit paikalle. Voisitko nyt hieman kertoa seminaaristanne? Kiitos. Ich möchte mich auch kurz halten. Puhun myös lyhyesti. Meillä oli hyvin tärkeä aihe seminaarissamme nimittäin ihmiskaupan uhrit, Rova oli ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin virastosta paikalla. Hän kertoi meiltä 16 000 ihmiskaupan uhria oli havaittu ensimmäisessä kertomuksessa yhden vuoden aikana. Mikä tärkeää, meidän on käsittänyt, että 65 prosenttia uhreista on EU-kansalaisia, joten ei ole niin, että maahanmuuttovirtojen myötä tämä vain aiheutuu, vaan meillä on EUn sisällä suuri ongelma myös, ja sitäkin pitää käsitellä. Puhuimme seksuaalista hyväksikäytöstä, työssä tehtävästä hyväksikäytöstä, pakkotyöstä muun muassa ja muistakin asioista, kuten esimerkiksi elinkauppa. Siitä on hyvin vähän tietoa. Tärkeä ongelma on, että jäsenvaltioissa pitää kerätä tietoa ja tietoa voidaan kerätä vain, jos tiedetään, mitä on ihmiskaupan uhri, jos ei sitä nyt pystytä määrittelemään, niin jos ei ihmisiä kouluteta, sanotaan, että no niin, tästä tunnistaa ihmiskaupan uhri, niin no, ei näitä uhreja voida muuten tunnistaa ja ei voida ryhtyä toimenpiteisiin niin tätä. Joten emme ole kovinkaan pitkälle vielä jäsenvaltioissa. On äärimmäisen tärkeää käsitellä tätä teemaa ja tarkastella, keitä nämä ihmiset ovat ja miten voimme heitä auttaa. Sitten 2017 pyritään laatimaan puitteet, joilla ihmiskaupan uhrien oikeudet voidaan paremmin varmistaa ja on tarpeen myös käsittää, että ihmiskauppa ei ole vain ihmiskauppien toimintaa, vaan siinä on kyse koko yhteiskunnan toimista. Se liittyy eri sektoreiden toimintaan. Se vaikuttaa kaikkiin. Jos ei tätäkään käsitä tätä must, näitä mustia markkinoita, meta-markkinoita niin ei päästä eteenpäin. Sitten tiivistelmä, loppuyhteenveto. No, meillä oli hyvin, kiivasta, hyvin kiivasta keskustelua ja loppuyhteenveto seuraava. Ensinnäkin on enemmän ihmiskauppaa lasten kanssa. Tämä on lisääntynyt. Tähän pitää puuttua ehdottomasti kaikessa lainsäädännössä, joka liittyy jollakin tapaa ihmiskauppaan. Tämä aspekti pitää ottaa huomioon. Sieltä on laitonta adoptiota, adoptointia, elinkaupankin mainitsin, lasten oikeudet pitää ottaa huomioon, kuten sanottua kaikilla, kaikissa lainsäädäntöehdotuksissa. Ja meidän pitää myös puhua karoneista lapsista. Tämä on avoin ongelma, kuten kaikki tiedämme jo pitemmän aikaa ollutkin. Senpä vuoksi on tärkeää noteerata, että tämäkin on lisääntynyt. Tietysti lasten ihmiskauppa, lapsikauppa ja lasten hyväksikäyttö, mutta myös naisten. Ei ole yhtään jäsenvaltiota, jossa ei olisi ihmiskauppaa. Tämä koskettaa siis kaikkia. Kukaan ei ole vihreällä sektorilla. Tämä koskettaa kaikkia valtioita, niitäkin, joista sitä ei odottaisi. Sen takia on tärkeää, että kaikissa jäsenvaltioissa – tarkastella lainsäädäntöä ja direktiivien transponointia korva, korvausten maksaminen uhreille. Noissa tapauksissa siihen ei ole puututtu tarpeeksi, se on tärkeä kohta kuitenkin. Ja uhreja ei saa rankaista, koska he ovat laittomasti ylittäneet rajan tai koska ihmiskaupan myötä he ovat tulleet tiettyyn maahan ja niin edelleen. Tämä on siis hyvin, hyvin tärkeää kun on ihmiskaupan uhri, jota halutaan kuulla todistajana oikeudessa, pitää myös käyttää sitten todistajan suojaa. Perheiden, uhrien perheiden oikeuksiakin pitää suojella ja heitä pitää tukea. Usein tässä häpeällä on rooli tietämättömyydellä myös ja muillakin asioilla. Jos ei tätä käsitellä, niin ei päästä eteenpäin. Sitten sopimusoikeuden rikkomukset, no monet jäsenvaltiot eivät direktiivejä ole transponoineet kunnolla. Heittäneet sille piut paut niin sanotusti. Ja ihmiskaupan uhrit, niin tarvitaan välttämättä pikaisesti jatkokoulutusta kaikille viranomaisille, joita asia koskettaa. Ja loppuun salakuljettaminen ja ihmiskauppa ovat kaksi eri asiaa. Niitä ei voida heittää samaan pataan, kun ihmisiä salakuljetetaan Eurooppaan. No se on eri tilanne kuin seksuaalinen hyväksikäyttö, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ihmiskauppalaisessa mielessä. No. Ja lapset olivat tässä tärkeässä osassa keskustelua. Tässä meidän pitää toimia. Puhuminen riittää, että tämä pätee myös Dubliniin, tähän vastaanottolainsäädäntöön. Tätä pitää viedä eteenpäin, muuten nämä uhkakuvat toteutuvat ja kaikki sanon ollut turhaa. Thank you very much. Eh. Kiitos Cornelia. Kuten sanoin muille kahdelle seminaarille Dublinista ja säilönotosta vangitsemisesta, no siitä saamme kirjalliset raportit ja saamme sinulta myös sitten. Ja se kaikille konferenssiosallistujille heti, kun mahdollista kiitokset kovasti myös kaikille, jotka olivat mukana kaikissa kolmessa osiossa. On tärkeää, että nyt kuuntelemme vierailijaryhmää, joka, tulee, joka edustaa jalkapallojoukkoa, että He puhuvat jostakin myönteisemmästä. Tämän päivän aikana osa, moni kollega on sanonut, miksemme puhuisi kotouttamisesta ja turvapaikka kysymysten positiivista puolista. No, meidän nyt tarkastella turvapaikkapakettia hyvin tiukkoja kysymyksiä, joita me käsittelemme te käsittelette kansallisissa parlamenteissa, mutta olisi hyvä lopettaa nyt sitten positiivisessa mielessä, mikä positiivinen rooli hakijoilla voi olla kanssamme. Täällä on Kini ja Benjamin Breno, jotka ovat vapaaehtoisia jalkapallojoukkueessa, joka on mukana tässä aloitteessa vapaa-ajallaan. Thierry Pire ja Gregory Plakke ovat Fedisil-keskusten johtajia, jotka ovat toisen paikallisosastoja Belgian vastaanottofederaatiosta. Mukana tässä hankkeessa siis. Nyt Benjamin Reno lyhyesti näyttää tämän videon, jonka näemme. Onko näin? Selvä. Ja sitten Gregor Black ja Thierry esittelevät meille tämän Fedisilin lähestymistapaan. Sen jälkeen Benjamin Reno taas ja ehkä sitten Ninja Kinje tästä hankkeesta itsestään puhuu mutta voitte sitten sopia keskenään, miten hoidatte tuon. Enpä nyt tiedä. No, meillä taitaa olla tarpeeksi aikaa tehdä tämä kaikki. Kiitoksia, että tulitte paikalle. Kuten sanoin, halusimme puhua kotoutumisen positiivisesta puolesta, jotta voimme lopettaa hyvillä mielin. Kiitos, että päästä paikalle. Olkaa hyvä. Voitte näyttää videon ja pitää estyksenne.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 So good afternoon, uh, everybody. Maybe we can continue with the PowerPoint uh, presentation. Nyt uh, voimme jatkaa tällä, näillä kuvilla. Te näitte pienen videon, jonka kuningas Baudeväinen säätiö oli rahoittanut. Ihan lyhykäinen esittely meidän jalkapallo joukkueestamme. Krainimista se, mikä on erityistä, on monikulttuuri siis. Meillä on 300 jalkapalloilijaa 40 eri maasta, joten meillä on todellakin tällainen sekoitus erilaisia valmentajia, mutta myös ja kulttuureita ja Eli ihmisillä on erilaiset taustat. Ja tämän vuoksi me halusimme käynnistää tämän projektin. Käynnistimme tämän äh, syyskuussa 2015, eli tämä on nyt toinen vuosi, joka on käynnissä. Ajatuksena oli, että jalkapalloklubina, mikä on seuraava askel, joten voisimme heidät integroida. Ja sen vuoksi otimme yhteyttä ystäviimme Fedasilissä, ja he järjestivät asia niin, että, että nämä ihmiset kykenivät käymään kielikurssia ja pelaamaan jalkapalloa. Meillä oli 700 pakolaista ensimmäisenä kautena ja nyt toinen kausi on käynnistynyt. Tulevat yleensä pienissä ryhmissä 6-10 pakolaista kolme kertaa viikossa. Ensimmäinen osa on ranskan kielen kurssi. Meidän ranskan opettajamme puhuu tästä hieman enemmän. Mutta tämä on myös hyvin tärkeää meille, koska jotta me voimme auttaa näitä pakolaisia, heillä täytyy olla hieman kielitaitojakin, koska muuten on täysin mahdotonta integroitua. Tämä on ähm, jalka, siis kyse on jalkapallotreeneistä. Me yritämme integroida heidät ja, ja ja, ja tavallaan saada heidät yhteen meidän nuorisojoukkueemme kanssa. Eli ei ole kysymys siitä, että he pelaisivat erikseen, vaan ei, vaan että he pelaavat äh, pienissä ryhmissä muiden kanssa, kahden, kaksi, kolme, neljä pelaajaa ja yritämme saada heidät sitten samanikäisten joukkueeseen. Koska tällä tavalla pakotetaan kontakti pelaajien ja pakolaisten kesken, koska muuten he eivät puhuisi toisilleensa. Ja tällä tavalla me äh, saamme heidät ähm, hieman heidän äh, turvallisuusalueeltaan ulkopuolelle. Ja tämä on ollut se äh, projekti, mikä meillä on ollut, että kaikki liikkuvat hieman omien rajojensa ulkopuolelle. Ja treenin jälkeen äh, on mahdollisuus oppia tuntemaan heitä ja ja, ja tuolla kerhotalolla voidaan keskustella ja kuulla heidän tarinoitaan. Tämä on erittäin tärkeä osa, jota ei tulisi aliarvioida. Tuleva maali, ei. Tavoite on se siis, että, että tulevina sesonkina jatkamme tätä me haluaisimme tällaisen äh, verkoston äh, jalkapallojoukkueita, jotka, joilla olisi sama sitoumus ja sama visio kuin meillä. Me haluaisimme, että viedä tavallaan tämän projektin muihin jalkapalloseuroihin ja yrittää saada nämä jalkapallokerrot uskomaan tähän. Ja niille ehkäpä voi kertoa tästä hieman enemmän. Me haluaisimme järjestää myös turnauksen kesäkuussa ja tulemme kutsumaan kaikkien äh, kumppanijoukkueiden äh, äh, porukat mukaan. Ja niin, että olisi aina viisi pakolaista per viisi kerhon omaa tai klubin omaa pelaajaa. Olemme todella onnekkaita, koska kaksi Euroopan komission jäsentä vieraili joukossamme Dimitris Avramopoulos, joka vastaa maahanmuutosta, sekä Tibor Navracic, joka vastaa urheilista. No miksi minä näytän tämän kuvan? Siksi, että minusta on tärkeää, että saamme tukea julkiselta elimiltä, järjestöiltä, rahastoilta. Euroopan komissio, ja NG sekä kuningas Baudeväinen säätiö sekä Fedasil luonnollisesti tukevat toimintaamme. Eli tässä on hyvin erilaisia tukijoita kansalaisyhteiskunnasta. On erittäin tärkeää, että saa tämän tuen, koska me emme kykenisi muuten yksin tästä projektista hyvää tekemään. Ja tässä sitten viimeinen kuva. Mitä seuraavaksi? Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tämä pieni projekti on osa integraatioprosessia, jonka lävitse pakolaiset kulkevat. On hyvin tärkeää, että kansalaisyhteiskunnan kaikki osapuolet ovat mukana. Sekä yksityiset, julkiset, julkiset viranomaiset tekevät yhteistyötä ja että kaikilla on sama visio, niin että yritetään löytää ratkaisu pakolaisille, koska kun me puhumme heidän kanssamme, me kuulemme, että he haluavat jäädä tänne, heillä on pitkä matka kuljettavanaan, heillä ei ole kärsivällisyyttä ja me tarvitsemme julkista rahoitusta tähän, muuten me emme kykenisi tähän työhön. Tämä projekti on riippuvainen tietyistä tekijöistä, ensinnäkin koko ympäristö, me olemme siis monikulttuurinen äh, jalkapallojoukkue. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että ja sen vuoksi tämä projekti toimii, mutta joissain paikoissa voi olla paljon vaikeampaa tehdä tällaista projektia. Numerot ovat myös äh, tärkeitä luvut. Eli 6-10 pakolaista per päivä. Tämä voi olla tilanne kaupungissa, mutta Ja nyt annan puheenvuoron Gregorille. Donc bonjour à tout le monde, je me présente, je m'appelle Grégory Bluc, je suis directeur. Olen Grégory Bluc, Volive Saint-Pierreissä, keskuksen johtajakeskus, joka ottaa vastaan niitä, jotka ovat tulleet maahan. Me olemme ensimmäinen osoite heille, eli nuoret ovat meidän luonamme noin neljän viikon ajan aika, jolloin kykenemme luomaan hänestä tietyn profiilin, jota sitten toisessa vaiheessa voidaan hänen tarpeisiinsa vastata. Yritän nyt kolmessa neljässä minuutissa mennä tämän asian läpi puhumatta liian nopeasti. Muutama luku. Nuoret, jotka ovat Belgian alueella 100-120 nuorta kuukaudessa. Ja 700 nuorta oli tullut Belgian alueelle joulukuun 2015 aikana per kuukausi. Kaikkein eniten tulee nuoria Afganistanista, Eritreasta ja Gineasta. Ja kaikki riippuu siitä, mistä maasta nuoret tulevat, mutta syyrialaisia on 90 prosenttia, afganistanilaisia sitten me pyrimme tarjoamaan heille mahdollisuuden jäädä Belgian alueelle. Tämä on tärkeä tekijä. Ja muutama sana, koska minua pyrittiin puhua nopeasti tästä meidän erityispiirteistämme. Ensinnäkin meidän äh, rakenteemme ja se, millä tavalla tarjotaan vakautta nuorille tässä suhteessa. Äh, kun kuuntelimme tällä puheenvuoroja, on tärkeää, että ne nuoret, jotka tulevat paikalle, tuntevat olonsa turvalliseksi. Se on ensimmäisen vaiheen tehtävämme, sillä ei ole pelkästään hyvää tahtovia ihmisiä, jotka pyörivät tämän asian ympärillä. Toiseksi meidän, mielestämme me tuoskentelemme alalla, jossa tarvitaan tällaista seurantatoimintaa. Olemme ottaneet sen käyttöön tämän vastaanoton, sitten kouluvelvollisuuden, käsitellään myös uskontokysymyksiä. Pyrimme määrittelemään sellaisen paletin, josta nähdään, millä tavalla kannattaa toimia, mitkä ovat niitä arvoja, joita viedään eteenpäin sitten tulevaisuuden suhteen. Ja haluaisin käsitellä vielä tätä hanketta, jota käsittelemme eurooppaisten rahastojen pohjalta. Erilaiset hankkeet meidän keskuksessamme ovat sellaiset, että ne hyödyttävät kaikkia nuoria. Meillä on esimerkiksi krikettiryhmä, jos afganistanilaiset opettavat afrikkalaisia ja, ja on hienoa, kun meillä on Tsetsen ja syyrialaisia afgaania, jotka voivat oppia jalkapalloa afrikkalaisten kanssa, koska minun mielestäni on tärkeää tarjota mukautettuja toimintoja nuorille, sellaisia, joista he pitävät avoimuuden hengessä, niin että he voivat myös nähdä, minkälaisia ö, käytäntöjä on, jotka eivät ole heille tuttuja, tai syödä sellaista ruokaa, jota he eivät tunne. Haluaisin myös käsitellä asiaa, joka on mielestäni tärkeä. Nuoret, jotka otamme vastaan, he ovat joutuneet jättämään omasta maastaan. He tulevat to- toiseen maahan, meidän maahamme, se on toinen tosiasia. Ja meidän roolimme on antaa tälle heidän matkalleen merkitys, eikä unohtaa sitä, että kyseessä on prosessin alku Belgiassa, jossa me olemme mukana alussa ja jolle haluamme tarjota lisäarvoa. Haluamme antaa tälle koko matkalle siinä mielessäkin merkitystä ja lisäarvoa. Kiitos. Very much and thank you. Kiitos oikein paljon ja kiitos teille kaikille siitä, että teette tätä innoittavaa työtä. Tämän päivän aikana, kuten sanoin, on keskusteltu siitä, että kotoutuminen integraatio ei ole pieni asia, se on suuri asia. Siinä oli kyse vain siitä, että saadaan lainsäädäntöä, vaan että ymmärretään myös, mitä haasteita kohdataan, kun otetaan vastaan ihmisiä meidän yhteisöihimme, perheisimme. Integraatio kotoutuminen on tärkeää. Uuskonnollisesti sanotaan, että kansalliset parlamentaarikot, heidän pitäisi ottaa paremmin huomioon nämä kysymykset myös sillä tämä kysymys koskettaa kansamme, kansia parlamentaarikoja, paikallisen edustajia. Meillä on tässä oma roolimme myös, mutta hyvin tärkeää ja tämä on hyvin innoittava esimerkki siitä, mitä tämä tarkoittaa kentällä Kiitoksia kovasti siis tästä esityksestä ja inspiroivasta esimerkiksi tässä lehtisessä on lisätietoa. Haluaisin myös ottaa, että tässä ei ole kyse vain ongelmista, vaan myös innoittavista esimerkkeistä ihmisistä, jotka tulevat tänne ja auttavat pakolaisia, jotka auttavat myös meitä. Olemme puhuneet paljon pakolaisten ongelmista. Ja osa nuorista, jotka tulee tänne, varmasti tulemaan tulevaisuutemme tähtiä. Hankala uskoa, kun puhutaan vain ongelmista päivät pitkät. Mutta nyt pitää päättää. Katson, mitä muuta meillä vielä on. You want us to do more? Um, my feeling is, my feeling is we can, I think... tuntumani on, että voimme päättää, paitsi jos Neil, haluatko sanoa jotain? Siis niin. Do you want to hear more? Kuulla lisää. Cornelia haluaa kuulla lisää. No, jos näin on, niin se riittää minulle. Ole hyvä. I was told this was going to be flexible. It's not my... Sinulle sanottiin, että tämä on joustavaa, se on minun syyni. Että minä kudon tämän langanpätkän loppuun. So I don't mean to be controversial, but... Okay. Joka ei ole valkoinen, niin voisi puhua nyt haluaa kiistää tästä ristiriitaa, mutta täällä oli pakolaista paikalla, mutta no, jos on nyt anteeksi, en halua kriittinen, mutta voisivat kuulla myös pakolaisten ääntä. Okay. I, I, can, I can talk. Hello, hello everyone. I can talk about... Uh, Voin puhua. En ole pakolainen olen pahoillani, mutta katsokaa nyt tätäkin salia. En ole pakolainen maahanmuuttaja, olen tullut Eurooppaan, mutta tämä on niin lähelle kuin nyt päästään. Well, um, hi everyone. Um, I, just, I just want say... Um... Haluaisin vain hieman palata siihen, mitä Benjamin sanoi. Minä olen ollut äh, jalkapallojoukkueessa ja nähnyt Benjaminin työskentelevän kaikkien näiden lasten kanssa. Ja yksi suuri juttu on, että kun nämä nuoret tulevat tuonne jalkapallo äh, joukkueeseen ryhmissä eri maista, he puhuvat eri kieltä ja he ovat myös eri värisiä keskenään. Yksi asia, mikä tästä tulee erityisesti esiin. Kun poistetaan kaikki nämä esteet ja otetaan käyttöön jalkapallo, kriketti, mikä tahansa urheilu, niin näkee, miten lapset unohtavat kaikki puolustusmekanisminsa, jotka heitä erottavat. Ja yksi tilanne, jonka haluaisin vielä tuoda esiin, me käynnistimme muistaakseni kaksi viikkoa sitten keskiviikkona. Meillä oli afgaanit yhdellä puolella ja mustat afrikkalaiset toisella puolella. Ja kentällä tapahtui jotain. Yksi afgaani lähti hyökkäykseen ja hän kaatui. Ja tämä musta ryhmä, yksi tästä mustasta joukkueesta tuli auttamaan tätä Afgaania. Pieni juttu, mutta tämän jälkeen tämä tosiasia, että tämä musta poika tuli auttamaan tätä afgaanipoikaa, niin tämän jalkapallon matsin jälkeen syntyi tällainen maaginen ystävyys. Tämä oli taianomainen hetki, joka tavallaan sitoi heitä tämän muutaman hetken. Eli yksi hetki voi muuttaa kaiken koko maailmassa. Kiitos. Thank you very much. Okay. Kiitos. Caused enough controversy. So anyone else? No niin, tässä nyt on ollut kaikenlaista. Haluatko joku vielä puhua? Oli tausta mikä tahansa. Älkää pelätkö minua. Juttu on nyt niin, että kun saadaan tänne edustuspaikalle, niin pitäisi saada kattava edustus myös pakolaiset, mutta Tämä tuli ymmärretyksi tuskin kukaan. Nyt tuosta samalta. Olen samaa mieltä. Meidän tavoitteena oli tuoda jotakin pakolaisia tälle, jotta voisitte nähdä heitä siitä, mistä puhutaan. Mutta he eivät jää näihin keskuksiin pitkäksi aikaa. Heidän tulisi osata ranskaa, englantia tai ymmärtäisi heitä. Eivätkä välttämättä halunneet tulla myöskään näin tylsään konferenssiin. Yeah. Okay. Um, excuse me, would you like to just say a few... Haluaisitteko sanoa pari sanaa? Kiitos. Ilta halusin vain sanoa, no minulla on joitain kokemuksia tämän hankkeen parissa. Yritämme antaa heille joitain ranskan kielen perusteita. Yritämme tutustuttaa heille myös hieman ja tutustuttaa heidät toimielimiin. No, Puhumme Brysselistä ja Belgiasta, joka on vastaanottomaa, ja keskustelemme heidän kanssaan ja yritämme löytää tällaisia siltoja heidän elämäntavansa ja meidän välillä. Keskustelemme muun muassa ruoasta, ilmastosta, säästä. Osa on tottunut, tottunut lumeen ja heitä pelottaa tai he ovat uteliaita lumen suhteen osan kanssa me puhuneet terveydestä tai liikenteestä. He eivät tunne paljonkaan välttämättä Brysselin raitiovaunujärjestelmääkään. Heidän lähtömaassa ei välttämättä sellaisia ole. Ja sitten tietysti puhumme myös, tai urheilu on myös eräs viestintäväline ikään kuin. Tiettyjä rajoitteita on, nuoria on eri määrää, se vaihtelee, heidän lähtökohtansa poikkeavat toisistaan ja yritämme saada puhumaan – jotta he tuntevat toisa paremmin. Osa tulee Afrikasta, osa lähi tai Afganistanista. Yksi ongelma, joka meillä on, on viestintäkieli. Osa puhuu hieman ranskaa tai englantia, osa saksaa. Ja joskus heillä ei ole eurooppalaisten kielten taitoja, joten käytämme muita keinoja yritämme löytää. Esimerkiksi afgaaneja, jotka voivat sitten tulkata pashtua no suoraan sanottuna, siis keskustaa, siis tämän keskustelun kanssa, niin minusta tämä on hyvin rikastuttavaa. He ovat malttamattomia sillä. Heidän suurin palkintonsa on päästä pelaamaan jalkapalloa, mikä onkin palkinto sinänsä. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitos. Se oli hyvin tärkeä asia mainita. Kieli ja luottamuksen rakentaminen ovat tärkeitä totta kai kotoutumisessa. Haluaisin kiittää teitä kaikkia inspiroivasta hankkeesta. On hienoa, kun kaksi komissaaria, kun tulee vierailulle ensi kerralla heitä ehkä kieltää tulemasta, mutta no, tämä on hieno hanke nuorille pakolaisille, arvostamme kovasti. Sitten, että tulitte tänne, käytitte aikaanne siihen ja saatiin päätettyä tämä konferenssi positiivisen mielen. Tiedän, että osa katsoo tätä myös verkossa kiitoksia kovasti tehdystä työstä ja siitä, että tulitte paikalle. Ja annatte tämän positiivisen esimerkin. Autamme teitä aina kun mahdollista jatkossakin. Joten kollegat, kiitos erityisesti niille, jotka eivät loppuun asti. Kiitos parlamentin jäsenille, liveen jäsenille ja muulle henkilöstölle tehdystä työstä tänään. Julkaisemme seminaarien tulokset ja muut materiaalit ja lähetämme ne teille. Kiitoksia vielä kerran. Kiitos.